friends, you are warmly... Hyvät ystävät, olette lämpimästi tervetulleita tähän Eurofound-päivään. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana työllisyysvaliokunnassa olen erittäin tyytyväinen nähdessäni teidät kaikki täällä. Parlamentin puolelta meillä on hyvin läheiset suhteet Eurofoundiin koska me saamme niin paljon lukuja ja faktoja Eurofaunilta, joita sitten voimme käyttää poliittisessa työssämme. Ja sen vuoksi olemme kovin tyytyväisiä ja iloisia, kun saamme avata tämän mielenkiintoisen seminaarin tänään. Olemme luonnollisesti myös kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu tämän rakennuksen ulkopuolella, Euroopan ulkopuolella. Ja jotkut meistä ovat myös olleet kovin yllättyneitä USAn vaalituloksen jälkeen. Ja ajatuksemme USAn vaalituloksen jälkeen ovat eh, johtaneet ehkäpä ei niinkään yllättävään johtopäätökseen. Me nimittäin ajattelemme niin, että demokraattisten toimielinten täytyy todistaa selkeillä ja mitattavilla tavoilla se, että me kykenemme parantamaan ihmisten päivittäistä elämää politiikan avulla. Tämä on se, mitä me teemme ja mistä me täällä tänään keskustelemme. Meidän täytyy, ja se on myös se, mitä meidän täytyy toteuttaa ihmisten arkielämässä. Tämä on tausta tälle. Me haluamme, että ihmiset voivat hyötyä meidän työstämme päivittäisessä elämässään. Ja olen hyvin iloinen nähdessäni, että Täällä on lukuisia ihmisiä paikalla, jotka haluavat äh, käynnistää päivänsä meidän joukossamme ja jatkammekin koko päivän. Mutta nyt aloitamme Eurofoundin johtajan puheenvuorolla Juan Menendez Valdes. Olkaa hyvä. Thank you very much. And, uh... Kiitos oikein paljon. On mukava tervehtiä kaikkia Eurofoundin nimissä. Tervetuloa tänne konferenssiin. Olen kiitollinen Euroopan parlamentille, työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnalle siitä, että voimme yhdessä järjestää tämän tärkeän tapahtuman. Kiittäisin puheenjohtaja Thomas ja Valitettavasti hän ei ole täällä paikalla, mutta Maritolta saimme tervetuliaissanat. Hienoa, että että kaikki ovat täällä valiokunnassa nyt läsnä. Tulojen muuttuminen Euroopassa. Tämä on se aihe, josta haluamme tänään keskustella. Tässä on monia kysymyksiä. Olemmeko kulkemassa parempien työolojen suuntaan? Ja mitä on tehtävä, jos haluamme parempia työoloja? Nämä ovat kaikki kysymyksiä, jotka eivät sinänsä ole uusia – Työ- ja elinolojen parantaminen oli jo aluksi Euroopan yhteisöjen keskeinen tehtävä. Artiklassa 151 sopimuksessa on nyt tämä tavoite elin- ja työolojen parantamisesta. Ja tavoitteena on myös kestävä työllisyys. Elin- ja työolojen parantaminen kuuluu Eurofoundiin. Se näkyy nimestämmekin. Eli tämä on se tavoite, jota me ajamme takaa. Tavoitteet eivät ole uusia, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö nämä tavoitteet olisi ajankohtaisia tänäkin päivänä. Jos ajatellaan viimeistä vuosikymmentä, niin nämä ovat jopa tärkeämpiä nyt kuin vuosikymmen sitten. Eurooppalaiset syvät kriisit, talous- ja rahoituskriisi, valuuttakriisi, joka johti sosiaaliseen kriisiin. Ja siihen, että luottamus instituutioihin ja Euroopan – Eurooppa-hankkeeseen on vähentynyt. Työpaikat ovat tärkeitä. Hyvää on se, että nyt on saatu palautettua työllisyyttä jopa kriisiä edeltävän ajan tasolle. Mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa. Olot vaihtelevat kovasti jäsenvaltiosta toiseen, mutta työn laatu on tärkeää. Kyse ei ole ainoastaan työpaikasta, vaan siitä, minkälaisissa työoloissa työskennellään. Se on tärkeää ajatellen ihmisten terveyttä, elinoloja. Tämä vaikuttaa satojen miljoonien työntekijöiden elämään. Huonolaituinen työpaikka vaikuttaa vielä työpäivän jälkeenkin siihen, miten tyytyväisiä ihmiset ovat elämäänsä. Hyvät työolot ovat hyvin tärkeitä myös, jos haluamme, että eurooppalaiset pysyvät työelämässä pidempään. Me tiedämme, että tämä on haaste ja tavoite ikääntyvissä yhteiskunnissa, kuten Euroopassa. Jos haluamme pysyä pidempään työelämässä mukana, meidän on voitava tehdä työtä paremmissa oloissa. Hyvät uutiset ovat siinä, että me ymmärrämme, että työpaikkojen laatu ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Hyvät työolot voivat parantaa työvoiman potentiaalia. Näin voidaan vaikuttaa siihen, miten sitoutuneita työntekijät ovat, miten hyvin voivat innovoida tehdä työtään. Nämä ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat myös kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. Huono uutinen on se, että jos katsomme tietojamme, lukujamme, katsomme minkä laatuisia työpaikkoja eurooppalaisilla työntekijöillä on lähes 20 prosenttia raportoi sellaisista oloista, jotka tarkoittavat, että työpaikka on huonolaatuinen. Yli 40 miljoonaa ihmistä siis. Vähän vähemmän kuin oman maani Espanjan luku. Se on merkittävä jäsenvaltio Euroopassa. Meidän tarkoitus tarjota teille tietoa, jotta voidaan tehdä poliittisia päätöksiä, jotka perustuvat tietoon ja joiden kautta voidaan parantaa elin- ja työoloja. Tämän päivän konferenssia käytetään, jotta voimme esitellä tämän kertomuksen kuudennen Euroopan työolojen tutkimuksen. Tämä on yksi tärkeimmistä tietolähteistämme. Näin voimme täyttää mandaattimme ja antaa teille parempaa tietoa päätöksen pohjalle. Tämä on tärkeää, jos halutaan ymmärtää myös työolot ja sen, minkälaatuisia työpaikka Euroopassa on. Työllisyysvaliokunta käyttää tätä Euroopan komissio myös jäsenvaltiot, työmarkkinajärjestöt ja myös ILO ja OECD. Tätä kautta saadaan tietoa, joka on tärkeää ajatellen monia aloitteita, joista täällä parlamentissa on keskusteltu ja muissa toimielimissä myös. Esimerkiksi strategiset puitteet, jotka koskevat työturvallisuutta ja terveyttä, tai keskusteluita, joita käydään työ- ja perheelämän yhdistämisestä. Tässähän kehotettiin komissiota esittämään laajaa pakettia tai laajempaa keskustelua, jota käydään sosiaalisten oikeuksien pilarista. Eurofound, en ollut itse silloin paikalla, mutta Eurofound lähti toteuttamaan tätä tutkimusta ensimmäisen kerran 25 vuotta sitten. Ja se on muuttunut vuosien kuluessa melko paljon. Aluksi ihan tällaisen ad hoc-mallin pohjalta kysyttiin noin 30 kysymystä, joissa keskityttiin lähintä työturvallisuuteen ja terveyteen. Vuoden 2015 raportissa on yli 100 kysymystä, mahdollisimman täsmällistä kysymystä, jotta saataisiin tarkka käsitys reaalimaailmasta työmaailmasta. Ja tulokset perustuvat niiden tietoon, jotka parhaiten tietävät asioista, työntekijöistä, jotka ovat työelämässä päivittäin. Yli 40 000, 44 000 työntekijää kertoi suoraan kokemuksistaan 45 minuutin haastattelussa kasvokkain haastattelijan kanssa. Tästä saatiin paljon tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään tilannetta paremmin. Kuudes Euroopan työolojen tutkimus ei osoita, että dramaattisia nopeita muutoksia tapahtui. Naisia on enemmän työmarkkinoilla, osa-aikatyö on lisääntynyt, mutta keskiverto, tyypillinen – työntekijä on yleensä keski-ikäinen mies, joka on pysyvässä kokoaikaisessa työsuhteessa, joka on melko pitkään ollut samassa yrityksessä. Yleensä ollaan melko tyytyväisiä työhön, tuntee, että saa tukea kollegoilta, esimiehiltä. Ja jos on ongelmia, niin työpaikalla myös opitaan. Kuitenkin monet pitävät työtä melko intensiivisenä työpaikoilla, voivat myös altistua fyysiselle riskitekijälle. Merkittävä määrä kärsii myös noista sosiaalisista suhteista, joilla voi olla vaikutus siihen, miten tyytyväisiä ollaan työelämään. Focusing on average hides the jos keskitytään keskiarvoihin, niin silloin jätetään piiloon erot eri maiden välillä. 35 maata osallistui tähän, mutta myös erot yksilöiden kesken tulisi nähdä. Epätasa-arvo esimerkiksi sukupuolten sektoreiden iän mukaan. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita, jotka tulisi ymmärtää ja tietää, myös tunnistaa. Itse asiassa Kuudes Euroopan työolojen tutkimus osoittaa, että monimuotoisuutta on valtavan paljon työmarkkinoilla. Maailma muuttuu ja työn maailma muuttuu silloin samalla myös. Yksinkertaisemmaksi se ei muutu, vaan yhä vain monimutkaisemmaksi. Pari esimerkkiä. Itsenäiset työntekijät, itsensä työllistävät. aina ei ole ihan selvillä omasta asemasta. 13 prosenttia itsensä työllistävistä Oma ainoastaan yhden asiakkaan suoraan. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta tehdä strategisesti tärkeisiä päätöksiä tai palkata ihmisiä, siis tavallaan kuitenkin riippuvaisessa työsuhteessa. Absoluuttisesti kuitenkin tärkeä luku, vaikka näitä ihmisiä ei ole niin paljon. Toinen esimerkki. Työpaikka ei ole enää selkeä konsepti. 11 prosenttia Euroopan unionin työntekijöistä käyttää tietotekniikkaa avukseen työskennelläkseen muualla kuin työpaikallaan. Ainakin kolme neljännestä työajasta päivittäin toisen kerran viikossa. Työtä tehdään kotona – autossa, asiakkaan tiloissa tai julkisissa tiloissa ja niin edelleen. Työolot vaihtelevat. Ei voida ajatella enää sitä perinteistä työntekijää, josta on aikaisemmin puhuttu. Etu on esimerkiksi työajan joustavuuden kautta, mutta toisaalta myöskin on vaikeampi saada tasapaino työ- ja perheelämän kesken. 20 6 prosenttia näistä työntekijöistä on ainakin sitä mieltä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä. Voisimme löytää niitä enemmänkin, jotta voidaan osoittaa, miten työolot jatkuvasti muuttuvat. Tämä ei välttämättä näy suurina numeroina aina. Päätöksentekijöiden Euroopan toimielimissä ja kansallisissa hallituksissa työmarkkinaosapuolten ja muiden järjestöjen on saatava tietoa jossa otetaan huomioon nämä muutokset, jotta voidaan ymmärtää, miten tämä linkittyy yksittäisten ihmisten elämään, työ- ja elinoloihin. Tämän päivän konferenssissa meidän on tarkoitus esitellä teille ensimmäisen analyysin sisältö. Ensimmäiset tulokset esiteltiin muutama kuukausi sitten. Nyt saatte kattavan analyysin näistä tiedoista faktojen, lukujen, analyysien lisäksi olemme pyytäneet teitä osallistumaan keskusteluun ja paneeliin näistä aiheista, joista keskustelemme, jotta voidaan ajatella poliittisia vastauksia ja sitä, millä aloilla tässä pitäisi toimia. Me lähdemme liikkeelle ensimmäisestä esityksestä. Ei ihan vielä, mutta hänen Tirion saa puheenvuoron pian. Hän puhuu niistä asioista, jotka ovat tärkeitä hyvien työolojen osalta. Hän esittää trendejä, katsoo miten voidaan esittää tiettyjä klustereita. Työn laatu voidaan nähdä tällaisena pysyvänä kuvana, joka ei välttämättä heijastele kehittyvää työelämää. Toisessa paneelissa siis keskustellaan – niistä kysymyksistä, jotka liittyvät niihin tekijöihin, jotka saavat, saattavat vaikuttaa siihen, että saadaan kestävä työpaikka elämän aikana. Yksilöiden muutokset, uramuutokset, jotta voidaan keskittyä työ- ja perhe-elämän tasapainoon. Ja kolmannessa osiossa iltapäivällä laajennetaan vähän soveltamisalaa. Ei ajatella ainoastaan Eurooppaa, vaan maailmanlaajuisesti. Työlöt ovat tärkeitä Euroopassa, mutta myös työntekijöille kaikkialle maailmassa. Ovatko nämä kysymykset tärkeitä globaalissa kilpailevassa maailmassa? Miltä perustalta haluamme kilpailla maailmassa? Haluammeko olla sitä mieltä, että työoloilla on merkitystä kilpailukyvyn kannalta? Onko meillä riittävästi tietoa vai tarvitsemmeko lisätietoa siitä, miten asiat hoituvat Euroopassa, miten muualla maailmassa? Nämä kysymykset ovat esillä kolmannen paneelin keskustelussa. Meillä on paljon asiaa tämän päivän konferenssissa. Tämä osoittaa sen, että meillä on edessämme tiukat haasteet. Kuten mainitsin, tärkeää on huolehtia siitä, että työntekijät pysyvät työelämässä pitkään hyvissä työoloissa. Tämä on tärkeää myös kilpailukyvyn osalta. Mutta ennen kaikkea huonolaatuiset työpaikat johtavat ongelmiin ja hyvälaatuiset työpaikat pitävät ihmiset tyytyväisinä työelämässä pitkään. Toivon, että tämän päivän konferenssi auttaa meitä pääsemään tähän tavoitteeseen. Nyt Anjas pyytäisin esittelemään näitä löydöksiä. I start again. Uh, good morning. Hyvää huomenta kaikille. Puheenjohtaja esitti kysymyksen heti alkuun siitä, kuinka voimme parantaa ihmisten elämää. Yksi tapa parantaa ihmisten elämää on työn laadukkuus. Juuri tätä raporttikin teille osoittaa, jos sen luette. Tämä on yksi keino parantaa ihmisten elämänlaatua. Tästä on paljon todisteita. Olen ylpeä, kun voin esitellä teille kuudennen työolotutkimuksen tulokset. Tämä on suurin tutkimus sekä niiden siinä mukana olevien maiden osalta. Norja ja Sveitsikin olivat mukana ja myös viisi hakijavaltiota. Teimme myös entistä enemmän haastatteluja, 43 000 ja ylikin haastatteluja. Belgia, Espanja ja Slovenia ovat luottaneet meihin ja antaneet meille lisätietoa. Ja siellä voidaan käyttää myös kansallisella tasolla näitä tutkimuksen tuloksia. Tämä on myös isoin tutkimus, kun ajatellaan työelämän vertailevaa tutkimusta. Tämä on todellakin valtava tiedon lähde ja tähän on syytä keskittyä. Tässä ensimmäisessä raportissa en nyt tiedä, miten saamme kalvot näkymiin. Mennään eteenpäin. Vieläkin yksi eteenpäin. Tässä ensimmäisessä raportissa annetaan kuva työolosuhteista Euroopassa ja nimenomaan keskitytään työn laatuun. Tälle on viisi syytä. Ensinnäkin perussopimus, artikla 151. Unionin ja jäsenvaltioiden tulee parantaa työolosuhteita subsidiariteettiperiaatteen pohjalta. Ja toinen syy tälle on se, että meillä on rutkasti todisteita siitä, että hyvät työolot parantavat työllisyyslukuja ja pidentävät työuraa. Tämä on Euroopassa hyvin tärkeää, jotta työllisyysastetta voidaan parantaa. Kolmas syy. Meillä on paljon paikallistason tietoa siitä, että työn laadukkuus on tärkeää terveyden kannalta hyvinvoinnin kannalta ja myös tuloksellisuuden kannalta monella tavalla. Tulokset ovat todellakin vahvat ja todistavat tämän tosiseikan. Neljäs syy, miksi päätimme keskittyä tällä tavalla, on se, että työn laatu voi auttaa meitä tavoittamaan myös muita tavoitteita Euroopassa, erityisesti sukupuolten tasa-arvon osalta. Ja lopuksi todennäköisesti nyt kun työelämä muuttuu muutokset koskevat meitä kaikkia, on hyvin tärkeää saada jonkinlainen ohjeistus, jonkinlainen suunta, viiva, jota kohti pyrimme. Voimme seurata edistystämme ja katsoa, etenemmekö oikeaan suuntaan. Halusimme tätä ajatusta testata ja saimme myös tuloksia myös tästä näkökulmasta. Mitä tutkimus meille sitten kertoo? Se vahvistaa sen, että Työn laadukkuus on monipuolinen ilmiö, moniulotteinen ilmiö. Kyse ei ole mistään abstraktista käsitteestä, vaan kyse on aivan konkreettisesta asiasta ihmisten elämässä ja työelämässä. Se voi olla tavallaan eri asia riippuen työpaikasta ja voimme ajatella tätä myös poliittisena konseptina tai sitten hyvinkin konkreettisena kysymyksenä. Meillä on seitsemän indikaattoria. Kiitos Francis Greenille ja Tarak Mustafalle, jotka ovat meitä auttaneet tässä työssä. Seitsemän indikaattoria liittyy parempaan työelämään sen kaikkine ulottuvuuksineen. Sitten kolmanneksi edistystä on tapahtunut neljässä indikaattorissa, josta meillä on suuntaustietoa. Te voitte sitten arvioida sitä, ovatko ne toimineet äh, investointien takia tällä tavalla. Meillä on edistystä saatu aikaan, mutta samanaikaisesti myös moninaisuus on lisääntynyt. Täytyykin perehtyä näihin kysymyksiin tarkkaan. Pyrimme saamaan synteettistä tietoa siitä, miten työpaikat ovat muuttuneet Euroopassa työn laadukkuuden näkökulmasta. Meillä on viiden eh, tyyppisiä työpaikkoja, joilla kaikilla on oma profiili. Kyse on siis muustakin kuin polarisaatiosta. Se, miten me tähän kysymykseen vastaamme, vaikuttaa eri tavalla eri ryhmiin. Me voimme käyttää tietoa, kun sovellamme, sopeutamme politiikkaa uusiin realiteetteihin. Ennen kuin esittelen teille nämä seitsemän indikaattoria. Haluaisin tehdä kaksi huomiota, jotka liittyvät työpaikkojen laatuun ja laadukkuuteen. Toinen liittyy sukupuolten eroihin ja erotteluun. Tietomme osoittavat jonkinlaista edistystä. On todisteita siitä, että nuoremmat miehet tekevät hieman enemmän palkatonta työtä mutta naiset edelleenkin tekevät suuremman osan palkattomasta työstä jokapäiväisessä elämässä, kun ajatellaan esimerkiksi lisääntymiseen liittyviä tehtäviä. Lasikatto on hieman korkeammalla. Tämä näkyy naisjohtajien määrässä. 33 prosenttia naisista työntekijöistä on naisjohtajien alaisia. Eli tämä on siis pienempi luku kuin miesjohtajien alaisten määrä. Vain 21 prosenttia työpaikoista on sellaisia, että sekä naisia että miehiä on siellä molempia töissä. Yleensä miehet ja naiset ovat hyvin eri, eri työpaikoissa. Työn laatu vaikuttaa myös työntekijöiden edustus se missä määrin työntekijät ovat edustettuina, vaihtelee hyvin paljon jäsenvaltioiden kesken. Tällä on vaikutusta siihen, mistä neuvotellaan työpaikkojen suhteen, miten ja kuinka laajasti. Tiedot osoittavat, että kun työntekijöillä on edustus, he saavat äänensä kuuluviin, niin tämä on hyvin tärkeä väline työpaikkojen laadunkin kannalta. No sitten itse indikaattoreista. Ensimmäinen seikka, jonka toteaisin, on, että olemme rakentaneet indikaattorin, joka heijastelee itse työpaikkaa. Olemme käsitelleet kaiken saatavissa olevan tiedon ja olemme keränneet sen tiedon, joka henkilöllä, työntekijällä on. Ja tässä on keskitty nimenomaan työhön ja työpaikkaan. Syy tälle on se, että juuri Tällä tasolla syntyy sopimus yrityksen ja työntekijän yksilön välillä, ja tällä tasolla tätä suhdetta säännellään. Eli tämä on hyvin tärkeä taso, jolla meillä on legitimiteettiä toimia. Toinen hyvin tärkeä tieto tässä vaiheessa on todeta, että tutkimustahan on tehty paljon, myös politiikasta. Olemme pyrkineet keräämään tietoa, jolla on merkitystä, merkityksellistä tietoa työn laadun kannalta. Olemme käyttäneet myös kriteereitä, esimerkiksi epidemiologisten tutkimusten tuloksia. Esimerkiksi niin, että tietty mm, piirre on vaikuttanut vaikkapa syövän esiintyvyyteen tietyissä ammatissa. Olemme valikoineet siis tietoa tällä tavalla tutkimuksen tueksi. Näette äh, kalvokuvan näistä tiedoista. Voi olla, että tämä on hieman abstrakti nimitykseneen, mutta on hyvin tärkeää ymmärtää, että jokainen näistä perustuu noin 13 indikaattorille palkkausta lukuun ottamatta. Työ näyttäytyy eri tilanteissa e, e, erilaisissa valoissa ja aina on liikuttava abstraktilta tasolta konkreettiselle tasolle. Kolmas tieto. Tästä hieman myöhemmin kalvoilla. In, mitä korkeampi indeksi, niin sen parempi lukunottamatta intensiteettiindikaattoria. Korkea intensiteettiindikaattori ei tietenkään ole hyvä ja siinä täytyy saada tasapainoa aikaan. Sitten neljäs tieto ja hieman ohjeistustakin. Joissakin indikaattoreissa on myönteisiä seikkoja, joissakin taas on myönteisiä ja kielteisiä seikkoja mukana. Eli älkää ar- äh, arvioiko, vertailko näitä lukuarvoja keskenään. Katsokaa yhtä indeksiä ja eroavaisuuksia indeksin sisällä sen sijaan, että vertailisitte niitä keskenään. Tässä siis nämä seitsemän indikaattoria ja ajan mittaan tapahtuneet muutokset seuraavalla kalvolla. Näette, että tuleeko seuraava kalvo? Hienoa. Meillä on myös indikaattoreita äh, suuntauksista ja neljällä ulottuvuudella. Ja tutkimus osoittaa, että keskimäärin edistystä on tapahtunut äh, taitotasossa Tälle on useita syitä. Yhä useampi käyttää tietokonetta työssään, yhä useampi tarvitsee kognitiivisia taitoja. Tässä on tapahtunut kehitystä ja myös koulutusta on tarjottu työntekijöille entistä enemmän. No sitten työajan laatu. Tässäkin on tapahtunut parannusta. Pääperusteluna tälle on se, että työaika on vähentynyt. No sitten fyysinen ympäristö yhdessä seikassa viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut parantumista ennen kaikkea miesten kannalta. Naisten tilanne ei ole muuttunut. Niin kuin tiedätte, muutoksille on lukuisia syitä. Joskus kyse on äh, ammatin äh, piirteistä, tehtävistä ja tiedot osoittavat, että kriisi on vaikuttanut ammattitehtävien luonteeseen ja tällä on varmasti merkittävä vaikutus. Neljäs indikaattori, josta meillä on tietoja, miten suuntaus kehittyy, on työn intensiteetti. Havaitsemme, että intensiteetti on vähentynyt sitten vuoden 2005, mutta sitten lisääntymistä on tapahtunut vuoden 2010 jälkeen. Tämä ei ole niinkään hyvä uutinen. Jos katsotaan, miten tämä muutos on tapahtunut, niin eri arvoisuutta ja e- erilaista kehitystä on tässä tapahtunut. Eli liikehdintää on paljonkin tämän indikaattorin sisällä. No, sitten korostaisin vielä jokaista indikaattoria erikseen. Ensimmäisellä kalvolla osoitamme että emme ole käyttäneet ikään kuin reilua palkkaa tässä indikaattorin pohjana, vaan olemme vertailleet palkkatasoa. Olemme pyrkineet katsomaan, miten ulkoisesti voitaisiin arvioida työn mm, vaatimustasoa, tehtävistöä ja miten se sitten vaikuttaa näihin tuloksiin. Ihmiset voivat katsoa esimerkiksi, että he kokevat saavansa reilua palkkaa tekemästään työstä. Sekin heijastuu tutkimukseen, mutta se ei välttämättä ole suoraan mukana tässä indikaattorissa. Sitten toinen indikaattori ja seuraava kalvo. Fyysinen ympäristö. Tästä indeksistä meillä on tietoa vuodesta 1991 saakka viimeisen kymmenen vuoden aikana – Mm, on havaittu, että ihmiset joutuvat äh, esimerkiksi nostelemaan, kääntelemään äh, potilaita. Intensiteetti on siis lisääntynyt äh, erityisesti naisten tekemissä työtehtävissä. Sitten seuraava indikaattori, työn intensiteetti. Ja tämä meille tutkijoille on yksi suosikki. Mitä työn intensiteetti tarkoittaa? silloin, kun tehdään työtä nopeammin, kun työ on tiiviimpää, taukoja on harvemmin ja tehtävästä toiseen siirtyminen tapahtuu nopeammin. Kyse on myös siitä, että tahti määräytyy eri tekijöiden määrittämänä. Eli teenkö sitä, mikä on nyt kiireellistä vai sitä, mikä on tärkeää. Tämä vaikuttaa meihin työntekijöinä ja määrittelee myös sen, kuinka paljon liikkumavaraa meille jää työntekijöinä. Sitten myös täytyy muistaa ulkopuoliset henkilöt, eli emotionaalinen ulottuvuus. Energiaa kuluu, vaikka välttämättä tämä ei näyttäydy niin kovin tärkeänä seikkana. No sitten ammattiryhmittäin intensiteetti kun ajatellaan kvantitatiivisia vaatimuksia, niin koneen teollisessa työssä olevat esimerkiksi koneiden käyttäjät ovat tässä tilanteessa. Vaatimukset ovat korkeat. Johtajat esimerkiksi voivat sisällyttää tähän ulottuvuuteen oikeastaan kaikenlaisia tekijöitä, hyvin monenlaisia tekijöitä. Sitten työajan laadukkuus seuraavassa indikaattorissa. Ensinnäkin äh, työaika, tehdyt työtunnit ovat vähentyneet Euroopassa. Kyse on vuosi sadan mittaisesta kehityskulusta. Lisääntymistä on tapahtunut sunnuntaina tehtävässä työssä. Tästähän on keskusteltu tässäkin talossa usean kertaan. Myös rajojen hämärtymistä niin sanotusti on tapahtunut. 22 prosenttia työntekijöistä ilmoittaa, että he tekevät työtään myös vapaa-ajalla, jotta tavoitteet täyttyvät. Ja on lisä, lisääntynyt myös vaatimusten perusteella tehtävä työ silloin, kun sitä tilataan, niin on työ suoritettava. Kun ajatellaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, niin kyse ei ole niinkään kestosta, vaan pikemminkin työajan organisoinnista ja siitä, miten asiaa hallinnoidaan. Meillähän on paljon kokemusta siitä, että neuvotellaan esimerkiksi joustoista, joustavuudesta, ja tälle pohjalle mekin voimme rakentaa. Viides indikaattori, sosiaalinen ympäristö. Tässä indikaattorissa on positiivisia tekijöitä, esimerkiksi sosiaalinen tuki, kollegoilta ja johdolta. Sitten johdon laadukkuuteen liittyviä seikkoja, missä määrin pomot kunnioittavat ja auttavat meitä, auttavat meitä myös kehittyvän työssämme. Sitten on myös kielteisiä negatiivisia indikaattoreita. Tällä kalvolla esitämme niin sanotun kielteisen sosiaalisen käytöksen, eli esimerkiksi väkivallalle altistuminen työpaikoilla. 15 prosenttia on tässä tapahtunut kasvua. Tämähän voi olla hyvin monimuotoista. Erityisesti julkisesta hallinnosta ja terveydenhuoltoalalta sekä liikennealalta tällaisia raportteja olemme kuulleet. Euroopan tasolla tilannetta on pitkään analysoitu ja myös aloitteita on tehty vuoropuhelun aikaansaamiseksi tältä osin. Ja sitten suuri menestystarina. Tutkimus osoittaa, että parannusta on tapahtunut ajan mittaan, kun ajattelemme pätevyyttä ja taitotasoa. Ensinnäkin korostaisin sitä, että 21 miljoonaa 10 prosenttia työntekijöistä on pyytänyt koulutusta, mutta ei sitä saanut. Koulutusta tarjotaan lähinnä jo kaikista pätevimmille työntekijöille ja koulutusta tarjotaan niille, jotka ovat kaikista tyypillisimmissä työsuhteissa. Koulutukset yleisesti ovat varsin lyhyitä kestoltaan politiikassa Euroopassa on toki edistystä tapahtunut, mutta tätäkin pitää vielä varmasti pohtia. Seuraava indikaattori on uranäkymät. Kyse on siis todellakin näkymistä työpaikalla. Ensinnäkin, kun kysymme vastaajilta, että oletteko työllistäneet itsenne vai oletteko työntekijöitä, niin eh, jotkut vastaavat, että emme tiedä. Eli olimme joutuneet uusimaan tätä kyselykaavaketta, jotta saamme todella kysymykseen vastauksen. Tämä on löydöksenä hyvin merkittävä. Sitten toinen seikka, jos ajatellaan itsensä työllistäviä, joilla ei ole työntekijöitä, niin olemme tässä ryhmässä havainneet kehitystä. Toisaalta meillä on itsensä työllistäviä, joilla ei ole työntekijöitä, mutta jotka tekevät sellaista työtä, jota voidaan pitää tavallaan työnä, jota tehdään työntekijänä. Joidenkin maiden tilastoissa tämä näkyy, ei kuitenkaan kaikissa. Toisessa päässä taas ovat itsensä työllistäneet, jotka raportoivat, että tekevät työtään itselleen, heillä on hyvin pienet tulot, he tekevät hyvin vähän työtunteja ja todennäköisesti tämä ryhmä on ikään kuin eristettävä omaksi kokonaisuudekseen ja tutkittava sitä. No sitten seuraava indikaattori, mitä se kertoo. Saanko seuraavan kalvon? Havainto on se, että täydellistä työpaikkaa ei ole olemassa. Paljon tietoa tähän tulokseen vaadittiin, mutta Aina on kyse jonkinlaisesta ota ja anna tilanteesta. Parannuksen varaa varmasti jokaisessa työssä on. Ja jotta voimme tämän toteuttaa, niin totta kai se on helpompaa porukassa kuin yksin. Seuraavalla kalvolla näette, että jos parannamme työn laatua, laadukkuutta, niin tämä onkin aika lailla hämmästyttävä löydös analyysissämme. Analyysi on osoittanut johdonmukaisesti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, että jos työn laatua parannetaan joissakin näissä ulottuvuuksissa, niin se heijastuu sitten parempana kokemuksena työelämästä. Eli voi lähteä jostakin eh, tekijästä liikkeelle, jostakin muustakin kuin tästä tekijästä liikkeelle, ja se heijastuu sitten parempana kokemuksena työelämästä, työn laadukkuudesta. Työn laatu ja sen parantaminen liittyy parempaan subjektiiviseen hyvinvointiin, eli onnellisuuteen, tyytyväisyyteen, terveyteen, siihen, että ollaan vähemmän poissa, enemmän paikalla töissä – siitä, että ihmiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä, joka on yksilötasolla hyvin tärkeä tekijä. Se, että palkka riittää menoihin, se, että on sitoutunut, on motivoitunut työhönsä, on parempi sosiaalinen ympäristö, työ- ja perhe-elämä on tasapainossa. Näemme, että työn parantamisen kysymys on laajempikin kuin yksilötason hyvinvoinnin parantaminen. Työn laatu on hyvin tärkeä politiikan teon väline, johon meidän on perehdyttävä. Ja lopuksi olen kertonut teille nyt tämän koko tarinan. Ja olen kuvannut kuinka hyviä nämä indikaattorit ovat, mutta mikä Euroopan tilanne nyt on, kun toimimme perussopimuksen pohjalta? Olemme vastanneet tähän kysymykseen käyttämällä tilastotekniikkaa, analyysiä ja olemme pyrkineet ryhmittelemään töitä eri tavoin huomioiden nämä työn laadukkuuteen vaikuttavat seikat. Meillä on viiden tyyppisiä työpaikkoja Euroopassa, joilla on erilainen työn laatuun liittyvä profiili. Ensinnäkin nämä korkealentoiset, niin sanotusti korkealentoiset työpaikat, korkean tason työpaikat, joissa keskitytään kaikkiin ulottuvuuksiin lukuun ottamatta työn intensiteettiin ja työajan laadukkuuteen. 22 prosenttia työpaikoista on tässä ryhmässä. Toinen ryhmä, niin sanottu smooth running ryhmä, eli äh, kaikki sujuu aika lailla mukavasti. 25 prosenttia työpaikoista on tässä ryhmässä. Kolmas ryhmä, Active Manual ryhmä. Kyse on fyysisistä, hyvin fyysisistä työpaikoista, työtehtävistä. Myönteiset työpaikkanäkymät ja palkkaseikat 22 prosenttia työpaikoista. Ja sitten kaksi ryhmää, jotka ovat hieman kielteisempiä. Ensinnäkin niin sanottu paineenalainen ryhmä, taitotasoltaan myönteinen Työtehtävä Myös palkkanäkymät ovat tässä myönteisellä puolella. Mutta kun ajatellaan sosiaalista tukea ja johdon tukea ja kielteistä sosiaalista käytöstä, tässä on negatiivinen indikaattorilukema ja työaika laadukkuus on myöskin negatiivisella puolella. Sitten viimeisin ryhmä, heikko laadukkuus ja kaikki ulottuvuudet ovat tässä kielteisellä puolella. Miten tämä kaikki suhtautuu sitten työelämään? Sininen on hyvä, se on myös Euroopan lipuväri, oranssi ei niinkään hyvä. Tältä kalvolta näemme, että kahdessa ensimmäisessä ryhmässä, eli nämä kaksi korkeimmalla tasolla olevaa ryhmää, ihmisillä, työntekijöillä on tyydyttävä kokemus työskentelyolosuhteista, työn perheelämän tasapainosta, kestävyydestä, sitoutumisesta yritykseen ja siitä, että palkka riittää menoihin. Sitten tämä Action Manual-ryhmä raportoi varsin myönteisistä kokemuksista. Huolia liittyi kestävyyteen ja kaksi viimeisintä ryhmää koki työelämän varsin kielteisesti. Tämä on tärkeää tietoa kehittämämme politiikan perusteella varmasti nämä kokemu- erilaiset kokemukset vaikuttavat eri tavalla eri eh, ihmisryhmiin, eri työntekijäryhmiin. Ja täytyy huomioida myös muut tavoitteet, esimerkiksi kilpailukyky ja sitoutuminen. Vielä loppuun yhteenvetona totean, että pitää muistaa, että Työllä, sukupuolella on hyvin tärkeä rooli, kun teemme tällaista tiedon louhintatutkimusta. Työn laadulla on merkitystä. Kansalliset käytännöt ja politiikat voivat olla merkityksellisiä. Me voimme ottaa oppia toinen toisistamme. Työn laatu liittyy siihen, että ihmisille syntyy myönteisiä kokemuksia työelämästä – me voimme toki keskustella siitä, mihin suuntaan nämä suuntaukset kehittyvät, mutta voimme pyrkiä kaikki tälle oikealle, hyvän suuntaan menevälle tielle, jotta otamme oppia toisistamme, voimme tehdä kompromisseja ja nimenomaan kompromissit tehtäisiin myönteisessä hengessä. Työn laadusta, laadussa on kyse paljon muustakin kuin yksilökohtaisesta kokemuksesta. Olen sanonut tämän jo monen kertaan. Erilaiset profiilit vaativat erilaisia poliittisia vastauksia. Sen mukaan, mistä me sovimme, mitä me aiomme tehdä, niin se vaikuttaa eri tavalla. Kenties näitä tietoja voitaisiin käyttää hyödyksi, jotta voisimme pyrkiä ennakoimaan ihmisten työelämän haasteita ja tukemaan heitä paremmin. Tilannetta voidaan parantaa myös työpaikkapolitiikassa. Tämä on hyvin tärkeä poliittinen väline, hyvä tapa saada aikaan parempi laatuisia työpaikkoja. Me todella uskomme, että on tärkeää seurata työn laatua Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti. Nyt puhutaan hyvin paljon globalisaatiosta, digitalisaatiosta, kun meillä on tällaisia politiikan välineitä, joilla edistystä voidaan seurata, niin tutkimuksen näkökulmasta tämä on hyvin tärkeää. Kiitos. Thank you for all those... Kiitokset kaikista näistä luvuista ja faktoista. Kuten äh, alkupuheenvuorossa jo sanoimmekin, niin Eurofound on pioneeri, kun kehitetään välineitä, joilla mitataan työn laatua. Ensimmäinen tutkimus työolosuhteista, eurooppalainen tällainen, alkoi 25 vuotta sitten. Tämä on kasvanut, kehittynyt. Ja olemme todella kiitollisia, koska se mitä me tässä kuulemme on nimenomaan palaute eh, näistä, näiltä 44 000 vastanneelta. Ja jokainen näistä 44 tuhannesta ihmisestä on käyttänyt 45 minuuttia ajastaan kertoakseen meille yksityiskohtaisesti työstään, työelämästään, työoloistaan. Ja tämä viekö minut nyt sitten suoraan seuraavaan kohtaan esityslistalla. Nyt pyydämme äh, Euroopan äh, työmarkkinaosapuolia osallistumaan ja tänne keskusteluun ja kertomaan, millä tavalla heidän mielestään työn laatua voidaan parantaa ja miksi työn laadulla on merkitystä. Pyytäisin teitä kaikkia tulemaan tänne. Eh, herra Vicentini, Honung Draus, Foden, Roland ja Pirinski. Voisitteko te tulla tänne ylös minun kanssani? Michel Servos ei ole paikalla, ehkäpä hän ei tulekaan. Eikä nähtävästi täällä ole ketään hänen tilalleen. Selvä. Aloitetaan ja katsotaan, jos hän ilmestyy. This uh, hearing, uh, I'm happy to have all of uh, the others here and um, uh, olen iloinen, että kaikki muut ovat paikalla ja siirrymme suoraan aiheeseen. Has been obvious, uh, when we started. Koska joku me aloitimme tämän päiväisen seminaarin, niin on selvää, että se työ, mitä Eurofound tekee ja mitä me teemme tässä parlamentissa näiden asioiden puitteissa, ovat lähes päivittäin ja hyvin läheisesti liitoksissa työmarkkinaosapuoliin, heidän osaamiseensa, kokemukseensa. Tämä on jatkuva käynnissä oleva keskustelu, jota nyt tulemme käymään myös tämän ensimmäisen paneelin aikana, jossa käsitellään siis työn laatua. Kysymys on siis työn laadusta, siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Olin toivonut, että herra Servos olisi voinut antaa meille tästä alkuun alustuksen, mutta siirrymme suoraan niihin, jotka ovat täällä. Jos teille sopii, niin aloitamme herra Visentiinistä, joka on etukin pääsihteeri. Olkaa hyvä ja kertokaa meille haasteista ja mahdollisuuksista työn laadussa. Kiitos ja kiitokset kutsusta. Oli todella mielenkiintoista kuunnella teidän raporttianne, joka menee hyvin pitkälti samaan suuntaan kuin meidän analyysimme, vaikkakin meidän analyysimme lienee hieman negatiivisempi tai pessimistisempi sen vuoksi, että me olemme enemmän tuolla kentällä. No joka tapauksessa se, mitä me näemme yleisesti ottaen, mitä tulee työn laatuun Euroopassa, on se, että työn laatu on ihan yleisesti ottaen heikentynyt johtuen kahdesta pääsyystä. Yksi on taloudellinen kriisi. Emme ole siitä vielä päässeet täysin eroon. Ja se on tuonut mukanaan koko joukon negatiivisia vaikutuksia työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijöiden elämään. Sen lisäksi myös tietyt rakennemuutokset, joita on toteutettu varsinkin työmarkkinoilla, mutta se on samalla vaikuttanut myös moniin muihinkin asioihin negatiivisesti. Jos haluat, että puhun hieman tarkemmin, niin meidän pitäisi käydä lävitse vähintään nämä seitsemän indikaattoria, jotka mainitsitte tässä raportissanne, jotta nähtäisiin, mitä me olemme nähneet todellisuudessa tapahtuneen. Ja varsinkin, että voimme katsoa, mitä me voimme tehdä, jotta pääsisimme näistä negatiivisista vaikutuksista eroon. Ennenkin äh, odotukset äh, liittyvät äh, työntekijän sopimuksiin ja odotuksiin siitä, mitä hän tekee, ja myös uraodotuksiin. Mutta nykyisessä tilanteessa kuitenkin on kysymys siitä, että pitää löytää työpaikka ja, ja voida pitää kiinni siitä. Ja tässä suhteessa ikävä kyllä tilanne on hyvin negatiivinen ja ihmisten luottamus siihen, että he löytävät laadukkaan työpaikan ja voivat sen pitää, niin tämä toive on hyvin pieni. Meillä on vieläkin yli 20 miljoonaa työtöntä Euroopassa. Ja vaikka ihmisillä on ollut mahdollisuus viime vuosina saada työpaikka johtuen esimerkiksi työpaikkojen luomisprojekteista Euroopassa, niin hyvin usein nämä uudet työmahdollisuudet ovat olleet epävarmoja työpaikkoja ja usein hyvin negatiivisissa atyyppisissä suhteissa, esimerkiksi nollatunnin työsopimuksiin. Joten meillä on hyvin paljon tehtävää liittyen näihin odotuksiin työmahdollisuuksista. Toinen liittyy tuloihin. Se, mitä me näemme näistä luvuista, jota on kerätty viime aikoina esimerkiksi OECDssä ja muussa, niin voisi sanoa, että lähes kaikissa Euroopan maissa palkat ovat laskeneet keskimäärin ja palkat ovat jääneet tuottavuuden, tuottavuudesta jälkeen kaikissa jäsenvaltioissa, jopa niissä jäsenvaltioissa, joissa tuottavuus on kasvanut merkittävästi, kuten Saksa tai Puola – mutta myös maita, kuten oma kotimaani, Italia, Kreikka, Espanja, joissa tuottavuuden kehitys on ollut hyvin pientä, mutta siitä huolimatta todellisten palkankorotusten ja tuottavuuskehityksen välillä on aikamoinen kuilu. Tämä on ensimmäinen ongelma, joka meillä on liittyen siis palkkojen kehityksiin sekä niihin odotuksiin, mitä ihmisillä on paremmasta palkasta, paremmasta työstä tulevaisuudessa. Ihmiset, jotka ovat pätevämpiä, jo, joilla on tavallaan intensiivisempää työtäkin, heillä on sama palkka kuin kauan sitten. Mutta jos siirrymme niiden työntekijöiden kategoriaan, jotka ovat tuolla taulukon äh, alapäässä liittyen työn intensiteettiin, laatuun, äh, koulutukseen, niin siinä näemme todellisten palkkojen romahtamisen näiden ihmisten osalta. Mitä tulee työaikoihin? Te olette nähneet luvuista, että yleisesti ottaen äh, työajat vähentyneet? Johtuuko se siitä, että työelämän tasapaino on parempi? Vähentyykö työaika siksi, että ihmisillä on sama palkka, mutta he työskentelevät vähemmän. Ei, vaan se siis sen vuoksi, että meillä on enemmän digitaalisuutta, automaattisuutta työssä. No, näin ehkäpä pienillä osaa työelämää, mutta yleisesti ottaen työaika on vähentynyt sen vuoksi, että työtä on vähemmän, työt ovat epävarmempia ja pienillä osilla työmarkkinoita työaika on lisääntynyt, mutta se ei kuitenkaan heijastu kasvaneisiin palkkoihin. Työmarkkinoilla työajan lyhentyminen heijastuu myös palkkojen alentumiseen. Mitä tulee taitoihin ja pätevyyteen, on totta, että joillain työmarkkinan osioilla on investoitu ihmisten kouluttamiseen, elinikäiseen kouluttamiseen – mutta viitaten raporttiin tämä tapahtuu lähinnä jo korkeasti koulutetuille. Tämä on erittäin hankalaa huonommin koulutetuille ihmisille, että he saisivat koulutusta työpaikassaan ja joiltain osin se on lähes mahdotonta. Ja on hyvin vaikeaa saada hyvää koulutusta ihmisille, jotka ovat saaneet potkut ja yrittävät palata työmarkkinoille. Ja sama koskee nuoria, jotka yrittävät ensimmäistä kertaa tulla työmarkkinoille. Jos katsotaan investointeja, äh, julkiset ja yksityiset investoinnit koulutukseen viime vuosina äh, ovat romahtaneet ikävä kyllä Euroopassa. Joten tilanne on katastrofaalinen. Me tarvitsemme äh, uusia keinoja parantaa investointeja uusiin taitoihin työmarkkinoilla – ja huolimatta siitä, että meillä on miljoonia ja miljoonia työttömiä ihmisiä, meillä on myös 1,2 miljoonaa täyttämätöntä työpaikkaa työmarkkinoilla Euroopassa, eikä näitä kahta kyetä yhdistämään. On hyvin vaikeata siirtää miljoona työtöntä näihin täyttämättömiin työpaikkoihin. Joten tässä on nyt tällainen epätasapaino, joka johtuu lähinnä, vaikka ei kuitenkaan ainoastaan, mutta lähinnä siitä, että ei ole tarpeeksi panostettu ja investoitu koulutukseen. Heikentymistä on tapahtunut myös työympäristöissä ja fyysisessä työympäristössä. En käytä tätä lävitse, koska se on liian monimutkainen asia Tilanne on hyvin monimutkainen liittyen myös erilaisiin äh, oikeudellisiin äh, puitteisiin. Mm, tästä on käynnistetty tiettyjä aloitteita, mutta tilannetta täytyy vielä parantaa. Ja tämä koskee myös sosiaalista ympäristöä. On selvää, että sosiaaliturvajärjestelmien purkaminen, jota tapahtuu useissa Euroopan maissa, on johtanut siihen, että tilanne on heikentynyt huomattavasti. Joten työmarkkinaosapuolten täytyy huomioida todellisuus, samoin myös nähdä, mitä me voimme tehdä, jotta voimme ylittää nämä kuilut ja päästä eteenpäin tästä negatiivisesta tilanteesta, joka meillä työmarkkinoilla Euroopassa tällä hetkellä on. Ennen kuin pyydämme julkisia toimielimiä tekemään jotain, meidän pitäisi esittää kysymys itsellemme. Meidän pitää tehdä jotain ja olemme vakuuttuneita siitä, että paras keino vastata näihin ongelmiin on sosiaalinen vuoropuhelu, työmark- työehtosopimukset, työmarkkinaosapuolten neuvottelut, sosiaaliset neuvottelut työpaikoilla. Tätä kautta voidaan toimia, jos julkiset viranomaiset parantavat meidän mahdollisuuksiamme myös parantaa esimerkiksi työehtosopimista. No ikävä kyllä taloudellinen tilanne ei helpota tätä monissa maissa ja olemme nähneet, että tämä työmarkkinaosapuoltenkin tilanne on heikentynyt siinä, miten ne voivat auttaa ja tukea. Ja viimeinen asia liittyy myös siihen, että on hyvin tärkeää, että että olisi hyviä julkisia politiikkoja, joilla voitaisiin kohta kohdalta parantaa näitä seitsemää asiaa, jotka raportissa mainittiin. Me uskomme, että meillä ammattiyhdistyksillä on suuret mahdollisuudet. On todella ikävää, että Michel Servos ei ole paikalla, koska hän olisi voinut kuvailla hieman, mitä Euroopan komissio aikoo tehdä liittyen esimerkiksi sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon. Jos sosiaalisten oikeuksien pilari voi todellakin tarjota mahdollisuuksia näihin ongelmiin, tämä olisi erittäin mielenkiintoinen väline ja apu. Kiitos. Kiitos. Haluaisin aloittaa sanomalla, että teidän täytyisi yrittää pysyä viiden, kuuden minuutin puheenvuorossa, koska jos me haluamme pitää kiinni aikataulusta, niin viisi kuusi minuuttia riittää. Nyt antaisin puheenvuoron Renate Hornung Drausille, joka on Business Europein sosiaalisten asioiden komitean varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Chair. Kiitos oikein paljon, arvoisa puheenjohtaja. Toivon, että tasavertaiset mahdollisuudet puhua täällä annetaan minullekin. Haluaisin lähteä liikkeelle toteamalla, että tämä tutkimus on yksi perinteisistä välineistä. Analyysin välineistä, joita Eurofound on kirjoittanut jo melko pitkään. Päivä Michelle. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi pitää mielessä – että tässä on kyse kyselytutkimuksesta. Työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien käsitys työoloista. Ja tämä on tärkeää varmasti pitää mielessä, kun keskusteluita me jatkamme. Tietenkin oma käsitys on hyvin riippuvaista kulttuurista esimerkiksi. Se voi olla erilainen eri ihmisillä. Esimerkiksi jos katsotaan tätä OECDn paremman elämän indeksiä. Katsoin yhtä esimerkkiä vain, missä on paras terveydenhoitojärjestelmä ihmisten käsityksen mukaan. Ja vastaus yllätti kovasti, koska näytti siltä, että se tapa, jolla ihmiset arvioivat itse terveydenhoitojärjestelmiä, Eli niin, että eurooppalaiset pitivät omiaan huonoina ja amerikkalaiset omansa kaikkein parhaimpana. No, tämä oli hyvin ällistyttävä tulos, mutta käsitykset ovat riippuvaisia kulttuurista. Ehkä siitä, minkälainen tilanne on yhteiskunnassa, minkälaista yhteiskunnallista keskustelua käydään. Että tämä on pidettävä mielessä, kun kyselytutkimuksen tuloksia katsotaan. Mutta joka tapauksessa voimme nähdä, ja tämä on tietenkin etuna, kun Eurofound on niin pitkään toteuttanut näitä kyselytutkimuksia järjestelmällisesti jo monen vuoden ajan. No se, että voimme nähdä muutoksia siinä, miten työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat kokevat omat työolonsa. Tässä haluaisin kyllä sanoa, että kuudes työolojen tutkimus, joka on tänään keskustelun kohteena – osoittaa, että parannuksia on tapahtunut siinä, miten käsitetään työolot monessa mielessä. Olen hyvin iloinen nähdessäni, ja tämän Luka puheenvuorosi kanssa vähän ristiriidassa, että olot huononevat. Tästä näemme, että ihmiset kokevat, että työolot ovat parantuneet monessa mielessä – esimerkiksi siinä, miten altistutaan fyysisille riskeille ja myös työajan osalta työaika on lyhentynyt ja kaikkein ilmeisin etu on tässä se, että 85 prosenttia suuri enemmistö vastaajista oli joko tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä työoloihin. Tämä nähdään sivulla 105. Tämä on tärkeää, koska tämä prosenttiosuus on kasvanut vuodesta 2000, silloin vain 82 prosenttia. Että nähdään kyllä, että tämä käsitys on, että tuolla ovat parantuneet. Toinen hyvin merkittävä tulos on se, että 81 prosenttia työntekijöistä raportoi, että työ- ja perheelämän tai sosiaalisten so- sitoumusten yhdistäminen sujuu hyvin sivulla 125 tässä tutkimuksessa. Jos näin on, ja ajatellaan tietenkin, että eurooppalainen sosiaalipolitiikka on sellaista, että vastataan ongelmiin, joita ihmisillä on, niin minä käyttäisin komissiota, ja hienoa, että me on nyt täällä, pohtimaan todella tarvetta luoda – työperheelämän yhdistämispaketti, joka on laaja, kun yli 80 prosenttia vastaajista ei näe tässä ongelmia. Meidän pitäisi katsoa niitä välineitä, joita voimme käyttää. Mutta minusta tuntuu myös, että kannattaisi vielä todeta, että työpaikkojen laatu kysymys on kysymys, johon yritykset, yksittäiset yritykset suhtautuvat vakavasti samoin kuin työmarkkinaosapuolet. Ja meillä on haasteita, teknologian haaste, koulutus, työn järjestäminen, työturvallisuus ja terveys ja väestöhaaste. Työmarkkinaosapuolet vastaavat näihin haasteisiin. Juuri nyt neuvot neuvottelemme itsenäisestä puitesopimuksesta, aktiivisesta ikääntymisestä. Me haluamme helpottaa työnantajien asemaa kaikissa maissa yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa, jotta voidaan luoda sellaista politiikkaa, joka auttaa työntekijöitä pysymään työelämässä pidempään, jos ne niin haluavat. Eli että voidaan ottaa huomioon väestökehitys kääntyminen työpaikoilla. Työohjelmassamme pohdimme myös digitaalisen kehityksen vaikutusta työelämään. Aiheesta on keskusteltava. Kaikki keskustelevat samasta aiheesta, mutta meidän pitäisi tulla keskittyä nyt analysoimaan asioita siinä mielessä, että mikä on nyt tärkeää meille Euroopan tasolla ja mikä vaikuttaa työelämään ja työuloihin. Valmistelemme seminaaria, joka järjestetään – helmikuussa. Toivomme, että voimme saada hyvää analyyttistä panosta työmarkkinaosapuolelta ja asiantuntijoilta tähän seminaariin. Kaiken kaikkiaan minä näkisin, että tämä kyselytutkimus osoittaa, että on myönteistä kehitystä työalojen osalta. Yksi viimeinen asia, Luka, kun sanoit, että palkat ovat kasvaneet, reaaliarvoina palkat siis verrattuna tuottavuuteen. Jos katsotaan tältä tasolta, jos halutaan lisää työllisyyttä, niin niiden pitäisikin kasvaa hitaammin kuin tuottavuuden. Koska kuten tiedätte, jos palkat nousevat kovasti, ja tämä esimerkki on nähty Saksassa esimerkiksi, niin yritykset joutuvat tietenkin rationalisoimaan, jotta voivat maksaa nämä paikat. Ja tämä haittaa tuottavuutta, jos haluaa lisätä työllisyyttä ja integroida lisää ihmisiä työmarkkinoille. Niin on tapa makrotaloudellisesti on huolehtia siitä, että palkka kasvaa vain sen verran, että on mahdollista lisää työpaikkojen luomiseen, jos kaikki muuten on ennallaan. Tämä on ekonomistien ongelma. Kaikkea ei voida saada kerralla. Mutta tämä ilmiö, tämä makrotalouden ilmiö kaiken kaikkiaan ei ole huono asia. Pitää vain analysoida, mitä sen kanssa tehdään. Ja että minä argumentoisin seuraavalla tapaa. Meidän tulee todella katsoa näitä analyysejä ja siellä taustalla olevia tekijöitä, jotta voimme parantaa työllisyyttä. Tässä olemme varmasti samaa mieltä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos. No, kuten sanoin, <laughs> työmarkkinaosapuolet eh, lähtevät aina hyvin eh, syväänkin keskusteluun keskenään. Ja tämä on eh, hyvä merkki. Se osoittaa, että sosiaalinen vuoropuhelu on todella tärkeää ja että se on elossa se on tärkeää. Kiitokset äh, herra Servos äh, komissiosta. DG Työllisyydestä tuli paikalle pääjohtaja. Teidän olisi pitänyt äh, aloittaa, mutta olen vakuuttunut siitä, että te voitte puhua nyt ja kertoa teidän näkemyksenne työpaikkojen laadusta. Olemme kuulleet aika masentavaakin kuvausta tästä, mutta myös kommentteja, jotka ovat hieman äh, toiveikkaampia. Viiden minuutin ajan jakakaapa tietoanne ja näkemyksiänne. Being late. Pahoittelen sitä, että tulin myöhään paikalle. Ikävä kyllä en kuullut Lukan puheenvuoroa, mutta nyt kun kuuntelin Renaten puheenvuoron, niin sain käsityksen siitä, missä erot ovat Ensinnäkin sanoisin, että pidän kovasti tästä tutkimuksesta. Tänä vuonna aivan erityisesti, kun sosiaalisten oikeus, oikeuksien pilaria työstetään. Tämä on tärkeä panos, kun pohdimme työ, työn asemaa Euroopassa tällä hetkellä. Se vaikuttaa myös laadittavaan politiikkaan. Tutkimuksesta tekisin seuraavat johtopäätökset. Ensinnäkin kaikki nyt ei ole aivan kauhean synkeää, kun ajatellaan näkymiä. Oli mielenkiintoista havaita, että korvattu koulutus, maksettu koulutus on lisääntynyt aika huomattavissa määrin. Tämä on myönteinen kehitys. Samanaikaisesti luonnollisesti täytyy todeta, että tehtävien monimutkaisuus on lisääntynyt. Tämän hyvin monet työntekijät mainitsevat tutkimuksessa ja yli 50 prosentilla tämä on lisääntynyt. Eli valtava kasvu, kun katsomme pelkästään tätä lukua. Tämä heijastelee kovasti työn kehittymistä. Vuosittaisessa kasvuselvityksessä, jonka komissio eilen hyväksyi, toteamme, että 8 miljoonaa työpaikkaa on luotu vuoden 2013 jälkeen. Eli luku vaikuttaa suurelta, mutta todellisuus tämän luvun takana on sellainen, että nämä tehtävät ovat aivan toisenlaisella taitotasolla, mitä ne aikaisemmin olivat. Eli matalan taitotason työpaikat on korvattu korkeammilla taitotason tehtävillä. Eli tämä tarkoittaa siirtymää esimerkiksi työttömille ja siirtymää niillekin, jotka ovat nyt töissä ja joiden on sopeuduttava tehtäviin, jotka ovat entistä monimutkaisempia. Eli tämä on siis hyvin tärkeä toteamus. Toinen seikka, jonka voimme ottaa opiksi tutkimuksesta, on se, että työn ja perheelämän tasapaino on hyvin tärkeää. Ne, jotka ovat mukana tutkimuksessa, pitivät hyvin tärkeänä tätä kysymystä, entistä tärkeämpänä. Tässä on myös yhteys työn kehittymiseen. Työtehtävät ovat entistä monimutkaisempia, erilaisia työpaikkoja yhdistetään, työ ja itsenäisenä työntekijänä työskentely yhdistetään Eli työelämä ja henkilökohtainen yksityiselämä tässä yhdistyvät uudella tavalla. Komission on tähän perehdyttävä. Meidän on valmisteltava myös ehdotuksia tältä osin. On aika lailla selvää, että tutkimus osoittaa myös, miten valtavasti työ, työnteon mallit ovat muuttuneet. on, nyt on luotu siis nämä kahdeksan miljoonaa työpaikkaa sitten vuoden 2013. Nämä näkyvät myös tässä tutkimuksessa. Sen lisäksi itsensä työllistäminen on lisääntynyt valtavasti, mutta meillä ei ole tilastovälineitä, joilla voisimme tätä kehitystä mitata. On tapahtunut paljon alihankintaa, freelance-työsuhteita, lyhytaikaisia työsuhteita. Kaikkea tällaista kehitystä tapahtuu ja sen vaikutuksia on seurattava ihmisten kannalta, jotka näitä töitä tekevät. Ja myös tehtävämme on perehtyä sääntöihin. Meidän on kysyttävä itseltämme, ovatko olemassa olevat säännöt tällä hetkellä sopivia näihin uusiin tilanteisiin. Tämä on yksi keskeisistä kysymyksistä, jotka, jonka joudumme kysymään. Ja haluamme muistaa tämän myös sosiaalisten oikeuksien näkökulmasta. Sitten tärkeä seikka, jonka havaitsin, liittyy työn laatuun. Nimittäin palkkakysymys. Täytyy sanoa, että tässä totta kai tämä liittyy myös kilpailukykyyn. On varmistettava, että palkat ovat linjassa kilpailukyvyn kanssa. Tällä tavalla maat voivat kasvaa ja lisätä työpaikkoja. Mutta palkan kasvun kautta myös kotimaan kysyntä kasvaa ja tätä kautta kasvu kiihtyy. Eli kyse on tavallaan ketjureaktiosta. Me tarvitsemme sellaista palkkakehitystä, joka seuraa tuottavuustasoa. Ja tämä pätee molempiin suuntaan. Tämä pätee kasvuun ja myös alentumiseen, jos tarve sitä vaatii. Eli me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka huomioi työmarkkinaosapuolet niin, että he voivat keskustella ja kantaa vastuunsa päätöksenteossa palkkakehityksestä. Ja loppuun vielä kommentti sosiaalisesta suojelusta. Näitä uusia tilanteita on syntynyt ja ne osoittavat, että tiettyä epäsymmetriaa on havaittavissa sosiaalisen sosiaaliturvan tarjoamisessa, kun ajatellaan toisaalta työntekijöitä, toisaalta itsensä työllistäviä ja toisaalta työttömiä eri kategorioissa. Jos me haluamme joustavuutta siihen, miten työmarkkinat toimivat, niin jatkossa samanaikaisesti, ja todella haluan korostaa, samanaikaisesti on tarjottava myös lisää turvaa ihmiselle sosiaalisen suojelun, sosiaaliturvan näkökulmasta. Tätä meidän on korostettava sosiaalisten oikeuksien pilarissa Euroopassa. Kiitos. Uh, thank you. Um... Kiitos. Nyt uh annan puheenvuoron eh, herra Fodenille, joka on Eurofundin työoloista vastaavan yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Osaksi vastatakseni siihen, mitä täällä on jo sanottu ja reagoidekseni aikaisempiin kommentteihin, niin eh, jos me katselemme tätä kyselytutkimusta ja sen tuloksia globaalisti, niin hyviä uutisia on enemmän kuin huonoja. Useammat ihmiset raportoivat positiivisista kokemuksista kuin negatiivista, ja tämä on mielestäni hyvinkin tärkeää. Mutta kuten sanoin, niin yksikään työpaikka tai työ ei ole täydellinen. Ja on toki myös tällaisia töitä, jotka ovat hyvinkin huonoja, joten töitä on tehtävänä. Nopea vastaus vielä Renaten kommenttiin. Mm, se, mitä odotatte tai tarkoitat odotuksella. Kun me teemme kyselytutkimuksia, niin silloin me käännymme työntekijöiden puoleen, koska heiltä on paras kysyä työkokemuksista ja me esitämme kysymyksiä jossa pyydetään hyvinkin subjektiivisia vastauksia, joita käytetään tässä tutkimuksessa. Mutta indikaattorit, joita käytetään työn laadun määrittelemisessä, ovat äh, hyvinkin äh, objektiivisia kysymyksiä. Ja niissä mitataan asioita, joista me tiedämme, että ne liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin. Joten kyllä, tässä on subjektiivisia tekijöitä, mutta me yritämme myös äh, tavallaan saada kiinni todellisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla. Toinen asia, me olemme keskustelleet eri tasoilla ja tasoista. Olemme kuulleet äh, työmarkkinaosapuolten äh, tekemisistä eri tasoilla. Me olemme kuulleet sosiaalista pilarista. Voisimme puhua myös kansallisesta politiikasta ja lainsäädännöstä työehtosopimusneuvotteluista eri maissa. Mutta mielestäni yksi asia, johon pitää myös keskittyä, on tämä paikallinen taso, yrityksen taso, se organisatorinen taso, koska tämä yritys on kuitenkin se avain, se missä todellisuus tapahtuu yrityksissä, jossa työ järjestetään, jossa työaika määritellään, jossa päätetään pääsy koulutuksiin, määritellään riskit ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin tärkeää, kun puhumme työnlaadusta. Joten tämän koko keskustelun taustallahan on se, millä tavalla voidaan yhdistää työmarkkinaosapuolten toimet julkisten viranomaisten toimiin eri tasolla. Ja haluaisin puhua lopuksi muutamasta erityisestä asiasta. Yksi, jonka kaikki ovat ottaneet esiin tavalla tai toisella, on siis pätevyys ja taidot, osaaminen Euroopan tason ja kansallisen tason välillä on puhuttu hyvin paljon siitä, että varsinkin on pulaa ja taidot eivät ole riittäviä Yksi mielenkiintoinen tulos tästä tutkimuksesta on se, että epätasapainoa on molempiin suuntiin 14 prosenttia 40 prosenttia työntekijöistä sanoo, että he haluavat lisää koulutusta, mutta yhtä paljon ihmisiä raportoi, että heillä on osaamista ja pätevyyttä tehdä vaikeampaa, vaativampaa työtä. Eli tässä on valtava käyttämätön potentiaali ja tässä palataan jälleen yrityksen tasolle. Tässä on kysymys työn organisoimisesta ja paikallisen tason työnteosta, oppimisesta ja hyödyntämisestä. Ja sitten toinen asia, mikä tästä raportista tuli esiin, kyllä, edistystä on tapahtunut liittyen sukupuolten väliseen tasapainoon ja lasikaton nostamiseen, mutta mutta kuitenkin naispuoliset usein saavat johdettavakseen pienemmän tiimin tai heidän alaisuudessaan vain naisia. Nämä ovat tällaisia yksityiskohtia tästä tutkimuksesta. Eli edistystä on tapahtunut välillä vähän vaatimatonta, mutta kuitenkin edistystä on tapahtunut paljon hyviä uutisia, mutta ei siltä tule unohtaa niitä ongelmia, jotka vielä ovat olemassa. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi puheenvuoro Claude Rolanille, joka on tämän parlamentin jäsen ja työllisyysvaliokunnan jäsen. Ole hyvä. Kiitos. Haluaisin kommentoida omasta kokemuksestani työntekijöiden edustajana, AY-ihmisenä, ja tältä pohjalta käytän puheenvuoron Euroopan parlamentissa. 40 vuoden aikana olen nähnyt suuria eroja ja suurta kehitystä kun ajatellaan työskentelyolosuhteita. Kun katsoimme äh, äh, työehtosopimuksia 40 vuotta sitten, silloinhan käsiteltiin nimenomaan fyysisiä olosuhteita, työaikoja ja palkkaa. Tällä hetkellä totta kai tätä problematiikkaa edelleenkin käsitellään, mutta tämän lisäksi on sitten aika monta kerrosta tässä kakussa mukana. Kyse on nimenomaan työn laadusta ja noin yleisemminkin elämänlaadusta. Eli palkansaajathan eivät, eivät ole yksilöitä pelkästään työtuntien aikana, vaan kyllä heillä on muutakin elämää. Kun otamme huomioon ihmisten näkemykset työpaikassa, niin he ovat havainneet, että elämänlaatu on heikentynyt. He haluaisivat parempia olosuhteita jatkossa. No sitten työ- ja perheelämän yhteensovittaminen, niin ikään on hyvin tärkeä kysymys. Reagoisin hieman Business Europein kollegan kommentteihin, kun ajatellaan näitä tutkimuksen tuloksia. Monet sanovat, että ei ole mitään sovittamisongelmaa. Sanoisin kyllä, että monissa yrityksissä, josta itse tiedän, ei ollut mitään sovitteluongelmaa, koska mitään ei ollut esimerkiksi lastenhoidon järjestämiseksi, niin, niin sitten työntekijät ovat itse joutuneet ongelman ratkaisemaan vanhempien, ystävien, naapurien avulla. Ei tämä tarkoita sitä, että ongelma ei olisi, jos tällaiseen lopputulemaan tullaan sitten tutkimuksessa. No sitten työpaikka turva, eli vaara siitä, että työpaikka menee alta, niin se kovasti vaikuttaa työntekijän tuntemukseen. Myös prekariteetti, epävarmuus on lisääntynyt työpaikoilla. Ja tämä muutos, kun ajatellaan työn määrää ja epävarmuuden lisääntymistä, on johtanut siihen, että työmarkkinavuoropuhelussa vallan tasapaino on muuttunut niin, että tilanne on heikentynyt ja valtatasapaino on muuttunut palkansaajien näkökulmasta. Tässä täytyy tällä tutkimuksella lisätä mielenkiintoisia seikkoja tähän keskusteluun. Täytyy puhua myös mm, työstä poissaolosta. Eli tätä kautta voidaan puuttua äh, esimerkiksi niihin näkemyksiin, joita ihmisillä on työiden laadukkuudesta. Tämä vaihtelee totta kai alueittain, työpaikkoittain, aloittain ja niin edelleen. Mutta tästä tutkimuksesta ennen kaikkea nostaisin esille sen, että kolme seikkaa on äärimmäisen merkittäviä, kun ajatellaan työstä poissaoloa ja palkansaajien mahdollisuuksia äh, mobilisoitua. Eli tunnustus ja palkkakysymys ja kollektiivinen tuki. Eli nämä tekijät ovat hyvin tärkeitä. Kun ajatellaan merkityksellisyyttä ja ajattelemme nuoria työntekijöitä ja tutkimuksia, niin mitä nuoret sanovat? He sanovat, että haluan työpaikan, mutta haluan ennen kaikkea työpaikan, joka antaa elämälle jonkinlaista merkitystä, joka on hyödyllinen työ Eli tämä on äärimmäisen tärkeä ulottuvuus. Ja tutkimuksessa vielä tärkeää on ajatella myös pitkiä uria. Poissaolo lisääntyy, kun uralla äh, edetään pidemmälle. Eli nyt kun yritetään mm, pidentää työssäolon aikaa, niin tässä syntyy sitten aivan erityisiä ongelmia, kun poissaolot lisääntyvät työuran loppupäässä. Tässä on suuri haaste sekä yrityksille, että myös työntekijöille, että myös poliitikoille. Eli täytyy tavallaan saada uutta viehätystä työhön, tuoda uusia elementtejä mukaan. Ja tämä on aivan oleellista. Täytyy huomioida myös stressitekijät, jotka aiheuttavat väkivaltaa työpaikoilla, mukaan luettuna kiusaaminen, sitten koulutus, niin ikään on merkittävää täytyy pystyä myös ennakoimaan muutoksia. Tällä hetkellä muutos on hyvin nopeaa. On valtavia ennakoimisvaateita, jotka kohdistuvat sekä työntekijöihin että myös työpaikkoihin, työnantajiin. Ja sitten työurien turvaaminen on puhuttu joustavoittamisesta, selvä. Me puhumme paljon joustavammasta maailmasta, mutta täytyy myös pystyä ammattiuria jollakin tavalla turvaamaan jos vaaditaan pelkästään joustavuutta, niin ei sillä ole mitään merkitystä, jos ei saada lisää elämänlaatua. Meillä on olemassa olevia välineitä. Komissio on käynnistänyt lukuisia aloitteita ja ajatuksia. On sanottu, että komissio haluaa kolme aata sosiaaliseksi luokitukseksi. Tämä on kyllä mahdollisuus osoittaa, että tämä on mahdollista toteuttaa. Se on mahdollista Äh, työmarkkinavuoropuhelussa, sosiaalisessa pilarissa, kaiken sen avulla, jota nyt on käsitelty. Komissiokin totesi, että meillä on haaste tässä lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä. Ja sitten kysymys esimerkiksi äh, syöpää aiheuttavista, solumuutoksia aiheuttavista tuotteista. Tätä kautta pystymme toteuttamaan tavoitteemme. No sitten työpaikkojen määrä ja dynamisointi työmarkkinoilla. Toinen tekijä, ennakointi, ennaltaehkäisy ja myös osallistuminen. Kolmanneksi, työmarkkinavuoropuhelu sekä yrityksissä eri aloilla että myös kansallisesti ja luonnollisesti myös Euroopan tasolla. Meillä on välineitä käytössämme. Työllisyysvaliokunta Euroopan parlamentissa on yksi väline tässä työssä ja aivan lähellä tässä meillä on myös talous- ja sosiaalikomitea. Työmaailmassa tapahtuu tällä hetkellä monenlaista. Olemme saaneet suuren tutkimuksen tulokset ja nyt puhutaan sellaista dynamiikasta, jota meidänkin täytyy olla äh, mukana arvioimassa. Tällä hetkellä tehdään kovasti työtä myös kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi ILOssa. Tiedän, että komissiossakin äh, pohditaan äh, näitä kysymyksiä. Todellakin nämä ovat äärimmäisen tärkeitä aiheita. Meillä on Eurofound nyt paikalla en halua vain imarrella, vaan totean, että te olette aivan välttämätön väline meille parlamentin jäseninä. On aivan oleellista, että me voimme tukeutua teidän tekemänne työhön. Me emme pystyisi tekemään työtämme parlamentissa, jos emme voisi tukeutua siihen työhön, jota te teette Eurofoundissa muiden organisaatioiden ohella. Thank you, Mr. Roland. Kiitokset, herra Roland. Ja kuten te sanoitte, Me todellakin eh, pidämme tärkeänä kaikkia näitä faktoja ja kysymyksiä, ei ainoastaan vastauksia, vaan myös näitä kysymyksiä, joita saamme Eurofaunilta. Samoin kuin faktoja, mikä tilanne on eri jäsenvaltioissa, mitä ongelmia ja mitä mahdollisuuksia. Anna nyt puheenvuoron Georgi Pirinskille, joka on myös Euroopan parlamentin jäsen. Työllisyysvaliokunnan jäsen myös, mutta hän edustaa SND-ryhmää. Kuten herra Roland, tekin olette olleet hyvin sitoutunut aiheeseen liittyen Pimeä työ. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minulla on etuoikeus olla täällä paneelissa puhumassa. Haluaisin pyrkiä antamaan oman panokseni tähän keskusteluun pohtimalla, minkälaisia suosituksia voisimme tehdä tämän pohjalta, kuten edustaja Radan. Ehkä taisin sanoa tästä kyselytutkimuksesta, että kaiken kaikkiaan käsitys siitä, onko parannusta tapahtunut vai ei työpaikkojen laadun osalta, liittyy siihen, nähdäänkö, että lasi on puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Me olemme nähneet eri arvioita tähän monimutkaiseen kysymykseen liittyen. Myönteistä kehitystä varmasti on nähtävissä. Samalla kuitenkin on merkittävästi huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, mihin suuntaan työ olot ovat kehittymässä. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen asiaan, joka löytyy kyselytutkimuksessa, joka tavallaan mielestäni sisältää tavallaan lopputuloksen, kun pohditaan sitä, ovatko trendit tyydyttäviä, eivät ehkä työpaikat sinänsä, mutta trendit. Ja tämä liittyy yhteen asiaan, joka löydettiin tässä materiaalissa. Se osuus työntekijöitä, jotka ovat sitä mieltä, että saavat tunteen, että työ on tehty hyvin. 51 prosenttia vuonna 2005, 45 prosenttia vuonna 2010 ja 40 prosenttia vuonna 2015. 5 prosenttia työntekijöistä ei ole oikein koskaan tyytyväisiä siihen, että työ tuli hyvin tehtyä. Herää Menendez Valdes johdantosanoissaan tänään linkitti työpaikkojen laadun tuottavuuteen. Panelin puhujat ovat katsoneet tätä palkkojen kannalta ja työpaikkojen syntymisen kannalta. Mutta mielestäni paras mahdollisuus parantaa kilpailukykyä ja tukea kasvua on mielestäni juuri se, että tehdään kaikki mahdollinen, jotta saadaan palkattua ihmisiä kaikkein tuottavammalla tavalla. Siksi en usko, että tämä jatkuva keskustelu siitä, otetaanko kilpailukykyä vai sosiaalista suojelua korkeammalla tasolla. Tässä pitäisi asettaa näitä asioita vastakkain. Tässä pitäisi olla tällainen tilanne, jossa molemmat osa puolet voivat voittaa. On katsottava työolojen eri aspekteja. Valtavasti löytyy edelleen resursseja, joita ei ole käytetty, jotka voivat tukea kilpailukykyä. Näihin resursseihin on nyt kiinnitettävä huomiota poliittisissa vastauksissamme. Toinen asia. Tässä tukisin niitä, jotka puhuivat siitä, että yleisen työllisyyskäsityksen ja keskimääräisten työpaikkojen indikaattoreiden takaa löytyy paljon yksityiskohtia, jotka ovat myös tärkeitä, kun ajatellaan esimerkiksi epävarmojen työsuhteiden asemaa. Tuossa ulkopuolella on tutkimustulosta, joka kiinnittää tämän juuri työoloihin. Eli se liittyy myös työpaikkojen laatuun. Tämä valtava haaste epävarmoista työsuhteista liittyy siihen kasvavaan epävarmuuteen, jota näemme. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät työelämässä? Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät, jotka liittyvät kaikkiin näihin, kuten sanoitte, uhkiin? Digitaalinen kehitys, muutokset koko työn järjestämismaailmassa – Lisäksi valtavat epätasa-arvohaasteet, koska näiden keskiarvojen takaa löytyy Euroopasta hyvin erilaatuisia työpaikkoja. Ja tämä heijastuu myös näin taulukoihin, joita näimme. Epätasa-arvo luo oman kustannuksensa, kun ajatellaan tuottavuutta, tapaa, jolla ihmisiä – palkataan, minkälaisilla palkoilla. Kun epätasa-arvo kasvaa, kasvavat myös jännitteet. Pimeä työ mainittiin täällä. Käsittääkseni täällä on kysymys- ja vastaussessio myös. Voin palata tähän kysymykseen. Se on valtavan haasteellinen ja kiinnostava aihe, mutta epätasa-arvokysymykset koko varjotalouskeskustelu, koko tuo ympäristö, joka tavallaan tekee tyhjäksi ihan täysin tasavertaisten työpaikkojen syntymisen. Ja sitten työssä käyvät köyhät, tämäkin on joissain maissa hyvin laajalle levinnyt ongelma. Yhteenvedonomaisesti haluaisin todeta sen, mihin reservos viittasi eilen julkaistu vuotuinen kasvuselvitys, komission julkaisema siellä. Nyt voidaan todeta, että Euroopan komissiossa on vähän uutta ymmärrystä sosiaalisille kysymyksille tässä vuotuisessa menettelyssä. Minulla on kuitenkin tässä pieni mutta, ja haluan tämän mutta-ajatuksen jakaa kanssanne, koska se on mielestäni vakava kysymys. Täällä on yhteenveto keskeisistä EUn toiminta-aloista. Ja jälleen parantaa rakenneuudistuksen vastuulliseen finanssipolitiikan kasvu- ja vakaussopimuksen tiukka noudattaminen, jouston lisääminen ja niin edelleen ja niin edelleen. Minusta vähän tuntuu, että se, mihin herra Servos viittasi, niukemmin, eli se, että katsotaan itse sääntöjä. Ja ehkä kirjoitetaan niitä vähän uudestaankin. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ei tietenkään niin, että syntyy valtavasti epävarmuutta, vaan päinvastoin. Pitäisi hyvin tarkkaan katsoa sitä, miten tiukka sääntöjen tulkitseminen, noudattaminen johtaa epätasa-arvoon ja epävarmuuteen. Siksi tarvitaan nyt paradigman muutosta reilumpaan suuntaan. Kiitos. Thank you. There are a few words. Kiitokset. Täällä on mainittu muutama sana. joihin liittyy kysymyksiä. Te herra Roland mainitsitte alueet. Ja koska tulen Euroopan siitä osasta, jossa, tai koska te tulette paikasta, missä on paljon vanhaa teollisuutta, näettekö te tässä mitään alueellista, progressiivista kokemusta, jota voitaisiin käyttää Euroopan muissa osissa, jossa on ongelmia esimerkiksi vanhan äh, terästeollisuuden kanssa. Toki ongelmia saattaa tulla jo Euroopan unionin tekemistä päätöksistä, mutta ongelma saattaa olla vaikkapa matala investointien taso ja muuta. Onko teillä jotain, mihin te ta- tarttua ja tuoda esiin jotain ongelmia, joita me voisimme ratkaista, jotain alueellisia heikkouksia, joissa ihmisillä on sellainen tunne, että heillä ei ole tulevaisuutta, koska asumme sellaisessa maanosassa, teollis, teemme töitä sellaisella teollisuuden sektorilla, johon ei investoida ja mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä, toimenpiteisiin, jotka antaisivat toivoa ihmisille. Ehkäpä voisitte sanoa tästä jotakin. Useita tekijöitä oli tässä kysymyksessä. Ensinnäkin kokemukset, kun puhuin yli 40 vuoden aikakokemuksesta, niin ensimmäisenä kokemukseni yrityksestä olin nimenomaan mukana terästeollisuuden ulejen järjestelyissä Ranskassa ja Belgiassa. Silloin Luxemburgin provinssissa yhtäkkiä vain tehdas suljettiin. Me onnistuimme kuitenkin, kun Euroopan varoja mobilisoitiin. Sanon tämän sen takia, että edelleenkin samasta asiasta on kyse. Eli Euroopan varojen ansiosta ja sen takia, että alueen toimijat mobilisoituivat, eli alueellisten toimijoiden mobilisoituminen tämän tyyppisessä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää. Puhun to, ö, toimijoista, eli palkansaajista, yrityksistä, poliittisista puolueista, myös kulttuurijärjestöistä. Tältä pohjalta onnistuimme sitten alueen saamaan uuteen jamaan. Kyse on myös raja-alueesta, eli kyse oli myös Ranskan ja tämän raja-alueen tilanteesta. Me pystyimme pääsemään työpaikkojen määrässä korkeammalle tasolle kuin mitä oli ennen, ennen tämän tilanteen syntymistä. Mutta ne, jotka löysivät työpaikan sitten, työpaikka oli siis enemmän jälkeenpäin, niin kyse oli niiden lapsista, jotka sanottiin. Tämä on pitkä prosessi. Ja aikaisemminkin jo ja sinäkin työstit kovasti tätä kysymystä. Äärimmäisen tärkeää on se, että ennaltaehkäistään ja ennakoidaan näitä uudelleenjärjestelyjä. Omalla alueellani olen syntynyt Sahlahuassa. Edelleenkin siellä on järkyttävä yrityksen sulkeminen käsillä. Siellä on todellakin koettu kurjuutta, eli kyse on hiilikaivoksista, kyse on terästeollisuudesta, ovia on suljettu. Kyllä siellä jonkinlaista teollisuuttakin on ollut. Caterpillar siellä juuri sulkee oviaan, joka katoaa sitten kartalta. Eli hyvin vaikeaa on tällaiselle alueelle shokki toisensa jälkeen elpyä. Tähän liittyy myös kulttuurisia ulottuvuuksia. Ei ihmisiä voi tästä moittia. Tämä on aivan realiteetti. Ihmiset näkevät todellakin tulevaisuuden hyvin synkkänä. Ja on äärimmäisen vaikeaa tarjota jonkinlaista dynamiikkaa tällaiselle alueelle, joka monen sukupolven ajan on ollut siinä tilanteessa, että näkymät ovat todellakin kielteiset. Toki meillä on välineitä. Äh, eli territoriaalisten toimijoiden mobilisointi laajalla rintamalla. Myös kulttuurijärjestöt ja muut järjestöt ovat tässä työssä hyvin tärkeitä. Eli totta kai työnantajat, äh, yritykset ja niin edelleen. Eli tällainen mielikuvan muutos voidaan saada aikaiseksi niin, että ihmisellä, äh, ihmisellä syntyy myönteisiä tulevaisuuden näkymiä. Eli kun ei ole pystytty ennakoimaan näitä muutoksia, niin siitä on ollut kyse. Omilla alueillani työmarkkinaosapuolten muiden toimijoiden kanssa olemme luoneet tällaisia muutossoluja. Mitä se tarkoittaa? Silloin kun yritys sulkee ovensa, niin sitten työllisyysviranomaisten kanssa toimitaan niin, että huomioidaan myös, myös muut työntekijät yrityksessä kuin ne, jotka irtisanotaan esimerkiksi koulutuksen tukemisessa niin, että luodaan jonkinlainen strategia, jonka kautta työpaikkaa voi hakea jatkossa. Ja tätä kautta ollaan saatu myönteisiä tuloksia niin, että ihmisiä on saatu uudelleen töihin. Thank you and you, Mr. Kiitos. Äh, entäs te edustaja Pirinski? Tekin mainitsitte pimeän työn ja te olette pyrkineet äh, löytämätkaisuja pimeän työn kysymykseen. Äh, usean kuukauden ajan viime vuonna te tätä työstitte. Onko teillä vastauksia siihen, mitä me voimme tehdä? jotta pimeä työ voitaisiin pitää mahdollisimman matalalla tasolla. Ja mitä te itse asiassa tarkoitatte pimeällä työllä? No. Lyhyestä virsi kaunis. Aloitan lopusta. Ja loppu on se, että Äh, tämän vuoden maaliskuussa perustettiin tällainen alusta, äh, joka pyrkii hoitamaan tätä pimeätyökysymystä, estämään sitä, äh, vähentämään sitä sekä myös tekemään sitä laillista, niin että voitaisiin siirtää pimeää työtä kohti laillista työtä. Tässä on alustassa on mukana tai työryhmässä on mukana edustajia jokaisesta jäsenvaltiosta sekä työmarkkinaosapuolista Euroopan tasolla sekä työntekijöitä ja työnantajia ilman äänestysoikeutta. Haluaisin kiinnittää huomiota tämän työryhmän toiseen kokoukseen, joka järjestettiin tänä vuonna lokakuussa, jossa työryhmä hyväksyi työohjelmansa, komission tekemän työohjelman. Työohjelmassa käsitellään monia asioita. Siinä on esimerkiksi se, että miten paremmin ymmärtää pimeän työn luonnetta, kerätä siitä informaatiota sekä luonnollisesti tarkoitus on laatia johtopäätökset, jotka sitten toimitetaan parlamentille ja neuvostolle. Tämä työ olisi ollut kyllä mahdollista, mutta hyvin hankalaa ilman Eurofandia. Eurofandin tutkimus on hyvin yksityiskohtainen ja se oli hyvin suureksi avuksi koska siinä nimenomaan tuotiin esiin se, että pimeän työn äh, tai vastaisessa taistelussa äh, täytyy taistella sitä vastaan, mutta myös regularisoida sitä. Ja herra Servos, äh, olen saanut palautetta ihmisiltä, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa sekä yritysten että ammattiyhdistysliikkeiden puolesta. Olen kuullut, että he ovat olleet hyvin otettuja tästä sitoumuksesta – ja tästä proaktiivisesta tavasta, jolla komissio tätä työtä ohjaa. Marita kysyi, miten ymmärtää, mitä on pimeä työ. No tämä oli yksi näistä keskeisistä asioista näissä keskusteluissa, myös täällä parlamentissa ja kolmikantaneuvottelussa. Ja komission käyttämä määrittelmä, oli tuolta 90-luvun puolivälistä, jossa sanottiin, että pimeä työ ei ole laitonta, se ei ole pimeää taloutta, mutta sitä ei ilmoiteta kunnollisella tavalla tarvittavalle julkiselle viranomaiselle, jotta huomioitaisiin työlainsäädäntöjä, ja että maksetaan verot ja sosiaaliturvamaksut. Mutta kävi ilmi, että pimeän työn määritelmä nykytilanteessa on huomattavasti monimutkaisempi, epämääräisempi, on hyvin paljon harmaata aluetta esimerkiksi itsenäisten ammatinharjoittajien työn ja kaiken tällaisen maastossa. Joten tässä työ, tätä työryhmää voidaan käyttää laajemmallakin tavalla moniin näistä asioista, mitä me olemme tänä aamuna keskustelleet, muun muassa työnlaatu. Ja tämän, tämän enempää aikaa en halua vielä Marita. Kiitos. No, nyt me varmasti tiedämme, mitä enemmän paremmin, mitä pimeä työ tarkoittaa. Seuraavaksi haluaisin esitellä Herve Garnierin ja Antti Närhisen. Herve Garnier, olette pääsihteeri French Democratic Confederation of Labourista ja Antti Närhinen taas puolestaan on talous- ja työllisyysministerin ministeriön neuvonantaja. Jos aloitamme Erve Garnierista, voisitteko te kertoa, voisitteko te kertoa tästä puitesopimuksesta, jonka työmarkkinasosapuolet eh, ovat neuvotelleet eh, työn laadusta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Toimiiko se? Mitä tästä voidaan oppia? Onko se vaikea täytäntöönpanna Suosittelisitteko te tätä AY-liikkeelle muissa jäsenvaltioissa? Olkaa hyvä. Merci. Je sais pas si je serai capable de Kiitos. En tiedä, voinko, osaanko vastata kaikkiin näihin kysymyksiin muutamassa minuutissa. Tarvittaisiin varmaan useampi tunti. No, ensinnäkin elämän laatu Työssä, töissä. Tämä on otsikko. Eli täytyy hieman pohtia, mitä on tapahtunut 80-90-luvulla yrityksessä Puhutaan työolosuhteista. Tässä ajateltiin fyysisiä olosuhteita, materiaalisia olosuhteita, esimerkiksi lämmölle altistumista. Ja sitten kun on uusia riskejä kehittynyt, esimerkiksi psykososiaalisia riskejä ja ihmisten työelämä, työura on pidentynyt, niin esimerkiksi on puhuttu työn äh, raskaudesta. Tietyillä altistuksilla työpaikalla voi olla vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Tähän täytyy sitten vielä lisätä kehitys myös äh, työn johdossa. Raportointia on entistä enemmän. Sitä myöskin yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita työelämässä. Puhutaan digitalisaatiosta yhä laajempana ilmiönä. Sitten ajankohtaisia aiheita, stressi, yhä vanhempien työntekijöiden työnteko ja kansalliset lainsäädäntöhankkeet. Yleisesti on velvoite neuvotella yritystasolla. Eli täällä puhut, puhuttiin jonkinlaista kerroksittaisuudesta vaikkapa lasanjassa tai kakussa. Tästä on kyse. Usein nämä aiheet ovat päällekkäisiä, rinnakkaisia, eikä ole kokonaisnäkemystä esimerkiksi PK-yrityksessä. 2010 välitettiin pääministerille raportti ja siinä vedottiin tehokkuuden puolesta ja sen pitäisi olla jonkinlainen herätyskello meille. Tämä sopimus joka sitten allekirjoitettiin vuonna 2013, puhuu tavallaan kahdesta ennakkoehdosta, eli äh, laadusta, äh, työolosuhteista ja siitä, miten tämä vaikuttaa yrityksen toimintamahdollisuuksiin. Kun ajatellaan reaalista työtä, niin siitä ei oikeastaan työmarkkinaosapuolten välisessä keskustelussa eikä yritysjohdossa enää juurikaan keskustella kun ajatellaan yrityksessä suhteita esimerkiksi niin, että suositaan sitä, että työntekijät voivat ilmaista näkemyksensä, niin sitten on luotu tällaisia erilaisia tiloja, joissa työntekijät voivat näkemyksensä tuoda esille. On myös erilaisia välitysratkaisuja. Tämäkin vaikuttaa työn kehittymiseen kokonaisuutena. Ja sitten se, että työelämää ja perheelämää pyritään yhteensovittamaan, niin tälle ei ole juurikaan varsinaisia mahdollisuuksia tarjottu. Tätä täytyisi siis syvällisemmin käsitellä. Tilanne ei ole kuitenkaan mahdollistanut sitä, että työnantajatahon kanssa tätä olisi käsitelty. Kun katsomme barometria, joka mittaa näitä ilmiöitä, niin palkansaajien odotukset yksityiselämän työelämän yhteensovittamisen osalta on kolmantena heti sen jälkeen, kun ajatellaan tunnustuksen saamista ja juuri ennen palkkakysymyksiä tärkeydessä. Eli tämä on tärkeä kysymys. Sopimuksessa esitetään kysymys myös tasa-arvosta työpaikoilla. Tämä vastaa myös lakihanketta, joka silloin oli käynnissä. Eli miten naiset työpaikoilla huomioidaan esimerkiksi äitiysloma ynnä muut vanhemmuusjärjestelyt ja sitten isien vanhempainvapaat. Eli tästä en nyt sitten lähde sen kummemmin analysoimaan, kuka kuinkakin paljon näitä lomia käyttää. Meillä on monenlaisia väärinkäsityksiä, konflikteja, jotka voivat aiheuttaa ongelmia työpaikalla. Meillä ei ole tässä mitään suljettua listaa, vaan pikemminkin halusimme jonkinlaisen lähestymistapaan, joka on systeeminen lähestymistapa. Ja kun neuvotellaan yritystasolla, niin totta kai lainsäädännössä tarvitaan äh, tietyt ehdot. Eli jossakin vaiheessa neuvottelijoiden täytyy todeta, että sopimukseenkin on päästävä, eivät neuvottelut voi jatkoa loputtomiin. Yritystasolla täytyy esimerkiksi diagnoosista sitten päästä yksimielisyyteen eri osapuolten välillä. Kyse on siitä, miten ihmiset kokevat työn työpaikoilla. Meillä ei ole mitään ihmereseptejä, mitään valmiita lääkkeitä tähän tilanteeseen, vaan kyse on pitkästä prosessista, pitkästä menettelystä ja tässä onkin varmaan melko monen kulttuurisokki, kun tässä täytyy edetä uudistusten tiellä ja arvioida myös tuloksia. Tarvitaan kansallista tasoa, tarvitaan hyviä suuntaviivoja, indikaattoreita, jotka ovat päteviä, tarvitaan yritystason arviointeja. Eli toimiiko tämä sitten? Vastaus on hyvin monimutkainen. On kielteisiä tekijöitä, taloustilanne on heikentynyt, työttömyys lisääntynyt, on myös esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä yrityksessä, joka on vaikeassa tilanteessa ja irtisanoo, niin siellä on hyvin vaikea näitä asioita parantaa välttämättä näihin sopimusten täytäntöönpanoon ei ole niinkään investoitu, vaan sitten ihan muut tasot kuin yritys on vieneet, ovat vieneet näitä asioita eteenpäin. No sitten elämänlaatu työpaikoilla. Tässä puhutaan paljon lyhenteitä käyttäen. Eli kyse on melkomoisista konsulttimarkkinoista ja tämä tavallaan vääristää hieman käsitystä kun ajattelemme realiteettia työpaikoilla. Eli halutaan tehdä, esittää ikään kuin tässä olisi jonkinlaisia valmiita ratkaisuja, tuotteita, joita voidaan eri tilanteisiin tarjota. Ei minulla ole mitään sitä vastaan, että työntekijät jokaavat ja syövät terveellisesti, kunhan ollaan tietoisia siitä, että yrityksissä on vaarana se, että keskitytään ihan toissijaisiin kysymyksiin, eikä var- välttämättä oleellisiin työhön liittyviin seikkoihin. Yritys, yrityksissä on edistetty myös onnellisuutta ja tässä tavallaan on peitetty sitten työntekijöiden todelliset ongelmat. Huolestuneisuutta aiheuttaa myös se, että suurissa yrityksissä ää, ei niinkään investoida näihin asioihin. On oikeastaan syntynyt se Äh, tai pikemminkin niin, että isoissa yrityksissä asiat huomioidaan, mutta pienissä ja keskisuurissa ei niinkään. Ja äh, nämä pienemmät ajattelee, että no, se on enemmänkin suurten asia hoitaa näitä asioita. Kansallisesti turvallisuus, turva on ollut keskeinen seikka työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa. Tämä on noussut esille. Eli tämähän on yritystason neuvottelujen yksi keskeisistä seikoista. Siellä on myös turvallisuusohjelma, joka ulottuu aina vuoteen 2021, ja se on kansallinen suunnitelma. Valtio on sitoutunut työ, terveyteen ja meillä on myös instituutioiden suuntaviivat, ohjeet ja tämä vaikuttaa totta kai elämänlaatuun työpaikalla. Toinen myönteinen seikka, kenties hieman yksinkertaistaan ja lyhentäen, Pahoittelen nyt sitten tilastotieteilijöille tätä ää, oikotietä. Tässä on oikeastaan otettu jonkin verran takapakkia. Ää, tämä on joka tapauksessa indikaattori, joka osoittaa sitä, että asiat eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Tietyissä yrityksissä esimerkiksi on tehty uudelleenjärjestelyjä ja minkälaisia tukitoimia sitten on tarjottu. Usein Aivan oikein puhutaan työntekijöistä, jotka irtisanotaan uudelleenjärjestelyissä ja hyvin harvoin puhutaan niistä, jotka jäävät yritykseen. Näinkin voi käydä. Miten esimerkiksi teollisuusalueella tällaisissa neuvotteluissa työpaikalla, tuotantolaitoksessa esimerkiksi on sopeutettu työaikataulua, miten on huomioitu uusi tilanne, miten näissä neuvotteluissa on esimerkiksi yritysten väliset asiat hoidettu niin, että työntekijät voivat paremmin toimia esimerkiksi työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamiskysymyksissä. Ja miten voidaan ottaa huomioon, eli kuunnella ja vastata kaikkiin niihin huoliin, joita työntekijöillä on silloin, kun tehtäviä jaetaan – yli 650 pientä tai suurempaa ongelmakohtaa on voitu ratkaista tällaisessa keskustelussa ja palkansaajat itse ovat löytäneet ratkaisut näihin ongelmiin. Voisin esimerkkejä luetella pitkän listan, mutta tällä havainnollistan sitä, että kun toimitaan ne, tällä tavalla neuvottelujen kautta ja pyritään parantamaan todellista työelämää, joka sitten parantaa tilannetta pysyvästi. Esimerkiksi autorakennusalalla ollaan nyt toisessa vaiheessa neuvotteluissa. Eli tämä on toiminut, mutta tämä ei ole kuitenkaan koko tarina. Sitten kahdessa tuotantolaitoksessa on testattu esimerkiksi sitä, että miten tämä olisi laajennettavissa koko ketjuun. Kyllä tämä toki toimii, mutta tilanne ei ole koskaan täysin valmis, eli tätä pitää korostaa. No onko vaikeata tällaista sopimusta sitten täytäntöönpanna? Totta kai. Tämä on uutta ja täytyy muistaa, että aina on vastustusta muutosten suhteen, erityisesti maassa, jossa nyt meillä on tästä kokemusta aika lailla – Tämä vaatii sitä, että myös huippujohto on sitoutunut muutoksiin työhyvinvointiin. Kyse ei ole pelkästään HRstä, vaan kyse on koko yrityskulttuurista ja odotuksista. Eli e, jos e, työntekijöille annetaan mahdollisuus ilmaista näkemyksiä, niin he kyllä niitä ilmaisevat. Ja jos odotuksia herätetään, niin jotakin vastineksikin täytyy sitten tarjota. Meillä on esimerkiksi ranskalainen autorengasvalmistaja ja kun ajatellaan yrityksen tutkimustuloksia, niin siellä oikeastaan koko johtoorganisaatio pistettiin uusiksi ja kyllä sitten todettiin, että ennen pitkää ongelmia tästä aiheutuu. Eli tänään, tänä päivänä kannustetaan paljon osallistavampaa, yhteistyöhakuisempaa toimintatapaa. Me haluamme korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin ne, täytyy neuvotella metodista ja voimavaroista, miten arvioidaan kehitystä. Kaikista pahin riski yhteiskunnassa on se, että, että kiireellisyys, tavallaan nykyhetki, toimii ikään kuin diktatorisesti, eli se sanelee kaiken. Tämä ei tietenkään toimi pitkällä aikavälillä. Voi olla, että tämä on aivan päivänselvyys, mutta joka tapauksessa tämä täytyy sanoa tarvitaan luottamuksellisuutta toimijoiden välillä yrityksessä. Ei ole mitään horjuttavampaa kuin se, että tehdään diagnooseja, jotka pohjautuvat työntekijöiden kommenteille ja heille ei sitten vastauksia anneta kysymyksiin. Ei, tällaisia muutoksia voi, voi tehdä kädenkäänteessä yön yli, vaan tarvitaan henkilöstöresursseja yrityksessä. Tämä pätee myös ammattiyhdistyksiin. Monet yhdistykset Ranskassa ovat panostaneet hyvinvointityöhön, työturvallisuuteen, terveyteen työpaikoilla, mutta sitten jos katsotaan, että työn tekijän näkökulma ei ole arvokas ja vain työnantajan näkökulma on oikea. En tietenkään voi mitään varmoja vastauksia tarjota tähän tilanteeseen, toimiiko kaikki Euroopan tasolla. Me emme voi malleja toteuttaa sillä tavalla, että ne pakotetaan ikään kuin ylhäältä päin muiden mallin mukaisesti. Mainitsin autorakennusalan. Sielläkin pohditaan, että tällainen malli laajennettaisiin Euroopan laajuiseksi. Mutta täytyy muistaa koko maailmankin taso, globaali taso. Kyse on paikallisesta lainsäädännöstä ja sosiaalisista olosuhteista. Totta kai tarvitaan sopeutuksia, sovelluksia. Kyse on kuitenkin varsin laajasta ostavasta käsitteestä, jotta se voi soveltua kaikkiin tilanteisiin. Ainakin me haluaisimme, että tätä voitaisiin tällä tavalla jakaa. Kyse on työstä sosiaalisen vuoropuhelun keskiössä Haluamme toteuttaa tämän niin, että kaikki voittaisivat. Kuitenkin tänä päivänä tähän liittyy suuria riskejä. Populismi nousee. Kyse on hyvin tärkeästä seikasta yksilötasolla, yhteiselämän sosiaalisen kohesion tekijästä ja voi olla, että tätä kautta voimme saada jonkinlaisia vastauksia näihin yhteiskunnallisiin sosiaalisiin muutoksiin, joiden keskellä elämme. Kiitos. Ja nyt annan sitten puheenvuoron Antti Närhiselle. Suomi on asettanut itse itselleen tavoitteeksi olla kaikkein paras maa työelämässä vuoteen 2020 mennessä. Ja tällaisia tavoitteita me tässä valiokunnassa rakastamme. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämä on myös hyvin mielenkiintoista kaikille muillekin kuulla. Kertokaapa meille tästä kaikki, toimiiko tämä, mitä tästä on opittavana ja mitä tästä voidaan siirtää muualle. Voisiko tämä olla esimerkki myös muille jäsenvaltioille? Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, kuten tiedätte, me olemme Suomessa kovin vaatimattomia. Ei, mutta yksi keskeisistä syistä, että halusimme parhaat työolot Euroopassa Suomen – on tämä työolojen tutkimus. Se antoi meille vertailtavaa tietoa, joten voimme seurata aikaansaannoksiamme. Haluaisin siteerata Agnes Parantereonin hyvää puheenvuoroa tänä aamuna. Toivon, että puheeni menee jouhevasti, ei ole liian heikko laatuinen, vaikka olen täällä vähän paineen alla ennen lounasta. Joten ensin sisältäni kolme alaa katan oikeastaan. Myönteistä palautetta Eurofoundille ensin ja sitten esittelen tämän suomalaisen hankkeen työolot 2020 esimerkin kautta. Toivon, että voin alleviivata miten tärkeää työolojen kehittämispolitiikka on ja miten tärkeää on, että saadaan vertailtavaa tietoa, tutkimustietoa. Ja näin monet nämä asiat ovat olleet paneelinkin puheenvuoroissa esillä, joten tavallaan tässä on kyse reaktioistani niin paneelin puheenvuoroihin. Suomen esimerkki. Työolot 2020-hanke se perustuu työolojen strategian vuodelta 2012. Strategia luotiin edellisen hallituksen aikana, mutta nykyhallitus ja eri poliittiset puolueet tällä hetkellä, jotka ovat edustettuna hallituksessa, tukevat tätä tavoitetta. Joten tavallaan yhteinen sitoutuminen kaikkien työelämässä toimivien osalta. Kunnianhimoinen tavoite, kuten puheenjohtaja sanoi, mutta tällainen laajalainen hanke on tällainen verkostumisen laaja hanke, jossa kaikki työelämässä toimivat ovat mukana eri ministeriöt, työnantajat, työntekijöiden järjestö, järjestöt, instituutiot, tutkimuslaitokset ja jotkut suuret yritykset ovat myös mukana. Verkosto luo foorumin, jossa voidaan vaihtaa tietoa, jakaa tietoa esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksista ja siitä, minkälaista tukea työpaikalle saatettaisiin tarvita. Mainitsen muutaman rahoitusmahdollisuuden. Tekes esimerkiksi tukee meillä innovaatiota. Näin voidaan saada rahaa tukea työolojen kehittämishankkeisiin 15 alueellista talouskehityslaitosta on saatu mukaan tähän hankkeeseen ja Euroopan sosiaalirahaston varat voivat olla myös tarjolla kansallisesti ja alueellisesti tähän hankkeeseen. Kaiken kaikkiaan siis keskeisimmät seikat suomalaisessa toimintatavassamme – tässä ajatellaan siis työelämää 2020 ja tätä verkostohanketta. Työpaikkoja kannustetaan kehittelemään omia käytänteitään omissa oloissaan, lähtien siis omista lähtökohdista ja tarpeista, kuten David Froden jo esitti. Kuten monet ovat jo sanoneet tämän konferenssin aikana – hyvinvointi työpaikalla ja tuottavuus ovat asioita, joita voidaan vahvistaa samanaikaisesti. Tämä voisi olla keskeisin vastaus puheenjohtajan kysymyksiin. Myös työnantaja puolta kiinnostaa siis olla tässä mukana, koska haluamme vahvistaa tuottavuutta. Mutta tuottavuutta saadaan lisää kunnioittain työntekijöiden työoloja. Työolot paranisivat samanaikaisesti. Tämä on siis tällainen win-win tilanne, jossa kaikki osapuolet voivat voittaa. Ja sitten linkit tähän työolotutkimukseen, kuten jo mainitsin. Seurantaa tämän hankkeen osalta toteutetaan osittain Eurofoundin työolotutkimustiedon pohjalta. Meillä on kansalliset tavoitteet, niin siinä mielessä meitä tietenkin kiinnostaa kansallinen tieto ja sen vertaaminen muihin jäsenvaltioihin. Kuten kaikki tiedämme, suuria eroja piiloutuu EUn keskivertotiedon keskiarvotiedon taakse. Kuten tällä on jo mainittu, alueelliset, alakohtaiset ja erot, ne on pidettävä mielessä. tutkimuksesta pari esimerkkiä. Jos katsotaan näitä indeksejä, niin tämmöisen täällä oli johtoon liittyvä indeksi. 73 prosenttia Keski- ja keskiverto Euroopan maissa vaihtelua 68, 83 ja Suomella 74 prosenttia. Yksi prosentti yli EUn keskiarvo, mutta muutama maa meitä edellä. Tätä pitäisi analysoida, miten saamme kurottua tuon eron umpeen ja katsoa, miten voisimme toimia jopa paremmin. Ja indikaattorit, jotka liittyvät työn intensiteettiin ja työaikoihin. Pieniä muutoksia on tapahtunut, mutta kaiken kaikkiaan on pysyttelty suunnilleen samalla alueella, jos katsotaan EUn kes- samalla tasolla, jos katsotaan EUn keskiarvoa. Mutta kuten olemme kuulleet, eroavaisuudet ovat suuret. Vaihtelu on paljon eri ammateissa, eri aloilla. Minusta tuntuu, että tämän konferenssin aihe on muuttuvat työolot. Ja kun lukee tätä kertomusta ja raporttia katsoo yksityiskohtaisemmin löydettyä tietoa, niin pitäisi varmasti pohtia sitä, muuttuvatko työolot, muuttuuko ammatti, maailma ja elämä. Jos näin on, miten voidaan huolehtia siitä, että työpaikat ja kulttuurit, jotka muuttuvat työpaikalla – uudistuvat oikeaan suuntaan. Pyrin siis sanomaan, että onko tarpeeksi se, että nyt pyritään sopeutumaan tilanteeseen, vai pitäisikö meidän pystyä ennakoimaan muutosta enemmän ja nopeammin. Joten yhteenvedonomaisesti haluaisin sanoa neljä asiaa. Ensinnäkin uskon, että työolot ovat tärkeässä roolissa – kun ajatellaan syntyvää kulttuuria. Toiseksi, kun tulkitaan kuudennen työolotutkimuksen tuloksia, on otettava huomioon konteksti ja eri maiden eroavaisuudet, eri järjestelmät, jotka ovat käytössä, eri organisaatiot ja niiden kulttuurit. Kolmanneksi, totta kai parantamisen varaa on edelleen työpaikoilla käytänteissä, niin että voidaan tukea sekä hyvinvointia, hyviä työoloja ja tuottavuutta yrityksen toimintaa siis. Lähtökohtana pitäisi olla aina yrityksen omat tarpeet, kun kehitellään näitä käytänteitä. Ja neljänneksi olen sitä mieltä, että voitaisiin saada aikaan vielä kestävämmät työolot, jos pystyisimme huolehtimaan sitä, että työoloja kehitetään. Meidän on muistettava nämä asiat ja pidettävä niitä keskeisinä esillä EU-kysymyksistä keskusteltaessa. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku esittää kysymyksiä asiantuntijoille? Meillä on tässä jokunen minuutti aikaa siihen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi on komissiolle. Otan huomioon tilanteen, jossa on hyvin paljon työttömiä, kuten esimerkiksi Espanjassa, josta minä olen niin mietin tämän sosiaalisen pilarin puitteissa se, mitä on puhuttu aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta ja miten ne pyrkivät sopeuttamaan ihmiset työttömyydestä takaisin hyvälaatuisiin työpaikkoihin. Esimerkiksi Espanjassa 64 prosenttia työpaikoista ovat matalalaatuisia. Eli mitä odotuksia on tälle aktiivisessa työmarkkinapolitiikassa? Miten me voimme varmistaa, että ihmiset, jotka siirtyvät työttömyydestä työllisyyteen, saavat kuitenkin hyvänlaatuisen työpaikan? Ja toinen kysymys on työmarkkinaosapuolille. Ja rouva puheenjohtajan poliittiseen viestiin tuossa alussa se, että heijastelemme tilannetta siihen, mitä tapahtui USAssa. Tässä nyt on tapahtumassa suuri jakautuma. Yksi näistä grafiikoista osoittaa, että yli puolet työpaikoista ovat huonoja. Mitä tälle voidaan tehdä? Mitä työmarkkinaosapuolet ja ammattiyhdistysliitot aivat tehdä? jotta voitaisiin eliminoida tämä valtava jakautuminen työmarkkina. Herra Servos, voinette aloittaa. Kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin saisinko käyttää mahdollisuutta ottaa esille herra Perinskin puhuman vuotuisen kasvututkimuksen haluaisin olla positiivisempi. Tämä on ensimmäinen kerta nyt, kun äh, komissio on tuonut positiivista viestiä työllisyydestä. Työttömyys on laskemassa 8,5 prosenttiin eloku- syyskuussa 2016. Tämä on nyt matalin taso vuoden 2009 jälkeen, eli siis ennen kriisiä. En ollenkaan sano, että kaikki on täydellistä, mutta tämä on, tilanne on parantunut kaikissa jäsenvaltioissa. Samanaikaisesti olette oikeassa. Työpaikat, joita tarjotaan, eivät aina ole parasta laatua. Mutta tässäkin suuntaus on positiivinen. Ensimmäiset työpaikat, joita tarjotaan, ovat usein väliaikaisia, lyhytaikaisia, eikä niistä makseta paljon palkkaa, mutta nyt nähdään, että myös hyvänlaatuisten työpaikkojen määrä on lisääntynyt ja ne ovat pitkäaikaisempia. Ja nämä työpaikat, nämä pysyvämmät työpaikat, niitä tarjotaan nimenomaan tuolla korkeammalla koulutustasolla, joka vaatii myös koulutusta. Ja tämä on yksi niitä alueita, joilla me odotamme jäsenvaltioilta hyvin paljon panostusta. Se, että, että osaaminen ja työpaikat kohtaavat, on tärkeää. On yksi asia, joka on mielestäni hieman häiritsevää, nimittäin Espanjassa teillä on erinomaisia kouluja, jotka tuottavat paljon hyviä sairaanhoitajia, jotka eivät löydä töitä Espanjasta, joten he tulevat esimerkiksi minun kotimaahani, jossa on pulaa sairaanhoitajista, ja he saavat sieltä pysyvän työpaikan, mutta tämä ei ole loogista, koska Espanja kantaa kustannukset sairaanhoitajien koulutuksesta ja etu siitä tulee minun maalleni. Tämä on mielestäni ihan paradoksaalista, mutta vain osoittaakseni, miten tärkeää tämä osaaminen ja, ja taidot ovat. Vicentini. Oh, Sitten eh, herra Vicentini. Ah. Kelle? Naiset ensin. Naisille ensin. Eli Huonun Raus. Well, maybe first... Kiitos. Kenties nopea reagointi siihen, mitä te sanoitte. Tämä pitää varmasti paikkansa, mutta kun mennään uusiin jäsenvaltioihin, niin tilanne on vielä akuutimpi. Tämä on juuri sellainen tilanne, jossa on hienoja yliopistoja, tuotetaan, koulutetaan päteviä insinöörejä, sairaanhoitajia, lääkärejä, jotka lähtevät sitten muualle töihin. Tämä on haaste sisämarkkinoille ja myös työntekijöiden vapaan liikkuvuuden hyväksymisen ehto. Tämä on kysymys, johon on puututtava Euroopan tasolla. Miten tällaisiin epäsuhtaisiin tilanteisiin reagoidaan? No sitten erottaminen, erot työmarkkinoilla. En ihan ymmärtänyt, mihin eroihin tässä viittasitte. Meillä on ammattiryhmien välisiä eroja huomattavasti Pohjoismaissa. Esimerkiksi hallintotyöt ovat naisten hallussa ja miehet taas tekevät teollisuustöitä. Viittasitteko mihin töihin erityisesti? Tarkoitin vain erottelua näiden töiden välillä, jossa kaikki sujuu ja toisaalta on paljon painetta ja huonoa laatua toisaalta, Eli jos yhdistetään näitä lukuja, jotka Eurofoundilta saatiin tutkimuksesta, niin yli puolet työpaikoista voivat saada tällaisen merkin, että he eivät ole kovin hyviä työpaikkoja. Eli indikaattoreiden mukaan huono laatu, liikaa painetta tai ei ole tulevaisuuden näkymiä. Eli jos vain katsotaan näitä tuloksia, niin näyttää siltä, että itse asiassa Euroopan työpaikoista puolet eivät ole kovin kummoisia. We need to look at the... Tässä meidän on katsottava tietoja ja myös tietojen tulkintaa. En olisi tästä tulkinnasta samaa mieltä. Michel taisi mainita sen, että kun katsomme erilaisia työsopimustyyppejä, Saksassa esimerkiksi on havaittu, että monet pitkäaikaistyöttömät pääsevät takaisin työmarkkinoille ja vakaiseen työsuhteeseen jonkinlaisen tilapäistyövoimaa tarjoavan toimiston kautta. Usein puhutaan, että nämä ovat huonoja työpaikkoja, mutta ainakin meillä säännöt määräävät, että on tehtävää työsopimus tämän välitysfirman kanssa, eli silloinhan se on työnantaja. Eli kyllä tilanteeseen on puututtava ja perehdyttävä yksityiskohtaisemmin. Mitä sitten näkymät tarkoittavat? Eihän kaikista voi tulla huippujohtajia. Kaikista ei voi tulla huippuinsinöörejä. Paikkoja on vain tietty määrä johdossa huipulla. Ja suurin osa meistä ei koskaan pääse tällaisille huipputasoille. Sitten on myös kysymyksiä, jotka liittyvät pätevyyteen, taitotasoon, osaamiseen ja miten tätä hankitaan. Kaikilla ei ole samanlaista potentiaalia, samanlaisia taitoja, edellytyksiä. Tämä on nähty myös koulutusalalla jos nyt vaikkapa sanotaan, että on näin ja näin paljon avoimia työpaikkoja vaikkapa insinööreille, niin jos joku on tehnyt vaikkapa hyvin fyysistä, ruumiillista työtä vuosikymmeniä, niin ei, ei muutos ole kovinkaan helppoa. Joidenkin kohdalla tämä onnistuu, mutta ei sunkaan kaikkien. Sitten on paljon sellaista työtä, joka ei ole niinkään mukavaa, kun sitä tekee. Kun katsotaan tilannetta historiallisesti, katsotaan ihan tätä ruumiillista työtä, niin kun tuotteita on tuotettu ruumisella työllä, niin sehän on ollut paljon raskaampaa työtä, penible, niin kuin ranskalaiset sanoisivat. Me olemme voineet päästä eroon nimenomaan tästä ruumiillisesta rasittavuudesta, raskaasta työstä hyvin suuressa määrin. No sitten työntekijät kysyvät, mikä merkitys tällä työllä on, kun seisovat siinä koneen vieressä päivätolkulla. jo 15 vuotta sitten eh, omassa kirjassaan kuuluisa kirjailija tätä tilannetta jo kuvaili. Hän nosti esimerkiksi leipomot. Monet leipurit sairastuivat sitten työssään, koska eh, hengittivät eh, jauhopölyä. Ja sitten syntyi erilaisia keuhkosairauksia. Hän nosti esimerkiksi leipomon, jossa kaikki automatisoitiin. Leipuri, joka leipoi leipää ja kaikki nämä riskit hänen kohdistuivat. Sitten yhtäkään työ muuttuikin niin, että hän vain painoi nappia. Äh, sitten työntekijä menetti valvontamahdollisuutensa. Hän koki, että työltä oli mennyt merkitys ja mieli. Tämä on hyvin vaikea kysymys, kun katsotaan henkilökohtaista arvostusta sen suhteen, minkälaista työtä tekee. Joskus äh, työ voi olla hyvin turhauttavaa, jos vaikkapa kirjoittaa tietokoneella eikä enää kirjoita käsiin, vaikkakin minä henkilökohtaisesti pidin siitä, eh, kun olin nuori, tykkäsin käsin kirjoittamisesta. Paljon ruumiillista työn rasittavuutta on voitu poistaa ajan mittaan, mutta sitten syntyy se riski, että ei enää näkään työllänsä mitään mieltä, merkitystä. Täytyy löytää uusi tapa arvostaa omaa työtään ja nähdä se merkityksellisenä on hyvin monimutkaista kehitystä, joka on nyt käynnissä ja varmasti digitalisaation myötä tämä monimutkaisuus vain lisääntyy. Joskus unohtuu koko, koko merkitys kaikesta. Sy- tulee näitä itseohjaavia autoja. Haluammeko me tätä? Tämä on poliittinen ja yhteiskunnallinen kysymys. Miten me haluamme tähän tilanteeseen vaikuttaa? Mutta aivan varmasti se on haaste, että yritämme poistaa toisaalta tämän työn raskauden, luoda sellaisen työskentelytilanteen, joka on parempi työtä tekevälle henkilölle. Ja totta kai sitten on myös tämä taloudellinen tarve. Tiettyjä tehtäviä on tehtävä, niistä ei kerta kaikkiaan vain päästä eroon. Vai tekevätkö sitten vain maahanmuuttajat kaikki nämä työt? Katsotaanpa vaikkapa kierrätysalaa. Pahoittelen, että nyt hieman kiihdyn tässä, mutta kun kierrätystä pidetään myönteisenä ja sitten kun katsotaan, miten vaikkapa romua käsitellään, laivoja tai tietokoneita, tämä työ on järkyttävissä olosuhteissa tehtävää likaista työtä. Esimerkiksi Kakkois-Aasiassa tätä työtä tehdään ja todetaan, että ei se niinkään hauskaa ole eikä mukavaa ole. Me näemme aina vain näitä kierrätettyjä tuotteita, lopputuotteita. Pitäisi olla hieman realistisempi sen suhteen, miten me näemme tekemämme työn. Tämä on äärimmäisen monimutkainen aihe, mutta me emme voi vain äh, suhaista tätä aihetta yhden tutkimuksen pohjalta, taikka niin, että olemme liian yleisellä tasolla. Tästä täytyy mennä yksityiskohtiin. Vicentini. Kiitos. Ja sitten herra Vicentini. This question, I think... Kiitos tästä kysymyksestä. On erittäin hyvä esimerkki, jolla voi kuvailla, mitä työpaikkojen segregaatio Euroopassa merkitsee. Jos katsotaan esimerkiksi, miten ihmiset äänestävät kansanäänestyksessä. Esimerkiksi Brexit-alueella, ne eivät ole alueita, joissa on eniten maahanmuuttajia, vaan ne ovat alueita, joissa on kaikkein eniten työttömyyttä, köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä, jossa globalisaatio, ilmastonmuutos, rakennemuutokset ja muut ovat vaikuttaneet. Nämä ovat siis ihmisiä, jotka äänestivät. Sitten on toinen ilmiö, joka tapahtui Isossa Britanniassa, nimittäin se, että 70 prosenttia nuorista ei äänestänyt ollenkaan. Näiden 70 prosentin nuoren joukossa on kaikkein eniten niitä, joilla on epävarma työpaikka. Ei ole kysymys vain näistä työvälitysfirmoista, vaan tämä nyt on ehkä kaikkein negatiivisen muoto epätyypillistä työstä, joka on pahempaa kuin nämä väliaikaiset vuokrafirmat. Eli kaikki työntekijät, joihin nämä rakennemuutokset ovat vaikuttaneet ja he ovat myö- menettäneet työnsä ja elävät äh, sosiaalituella. He eivät pääse työmarkkinoille, eivät he hyväksy erittäin äh, äh, tällaisia huonoja työpaikkoja, joissa on matalat palkat ja nuoret ihmiset ovat työmarkkinoiden ulkopuolisia, heillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille, elleivät he hyväksy tämän kaltaisia matalan tason työpaikkoja. Eli tästä on kysymys, kun puhumme segregaatiosta. Ja Isossa Britanniassa tämä on yli 60 prosenttia työmarkkinoista. Näin ei ole Ranskassa eikä Saksassa eikä ylipäätään Suomessa tai Ruotsissa. Mutta jos katsoo joitain eh, tuloksia esimerkiksi Saksan aluevaaleista, niin näkee, että noin 30 prosenttia tämän kaltaista ihmisistä äänestivät Alternative für Deutschland-puoluetta. Ja he ovat todennäköisesti hyvin samankaltaisessa tilanteessa, varsinkin eh, itäisessä Saksassa. Jos katsoo Puolaa, niin Puolassa on todennäköisesti samankaltaiset olosuhteet kuin Isossa Britanniassa, eikä ole sattumaa, että Puolassa on kaikkein korkein taso, kaikkein eniten näitä epävarmoja työpaikkoja. Ja yli 40 prosenttia on ero tuottavuuden kehityksen ja palkkojen kehityksen välillä. Joten nämä ovat ne ongelmat, joita meillä on. Mitä tässä voidaan tehdä? No, Ensinnäkin meidän täytyisi toimia ensin energian tasolla, e, Euroopan tasolla ja sitten siitä lähteä alaspäin tehokkaalla tavalla. Meillä täytyy olla strategia tällaiselle muutokselle. Meidän täytyy nähdä ne haasteet, joita meillä on, mitä tulee näihin rakenneprosesseihin liittyen globalisaatioon, ilmastonmuutokseen, digitalisointiin taloudessa. Me emme voi vain katsoa ja nähdä sen tapahtuvan, vaan meidän täytyy hoitaa tämä ilmiö kuntoon. Meidän täytyy olla politiikka, jolla puutumme tähän ilmiöön. Me emme voi vain sanoa, että työpaikkoja häviää, vaan meidän täytyy sanoa, että työpaikkoja myös luodaan, mutta me emme näe työpaikkoja luotavan. Joten jos me haluamme huolehtia tästä, niin meidän täytyy sanoa, että kymmenen työpaikkaa, jotka menetetään, niin sen sijaan luomme vähintään yksitoista. Meidän täytyy poliittisesti vastata näihin haasteisiin. Toinen asia on se, että meidän täytyy todellakin tehdä, eh, niin kuin eh, herra Juncker sanoi puheessaan parlamentissa muutama kuukausi sitten, hän nimittäin sanoi, me tarvitsemme Eurooppaa, eh, joka suojelee ihmisiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kunnollinen verkosto sosiaaliturvajärjestelmiä, jossa huomioidaan myös joustavuus mutta se, että ihmiset tuntevat olonsa turvallisiksi työmarkkinoille ja yhteiskunnalle, ja tämä on paras keino saavuttaa kilpailu, parempaa kilpailukykyä ja tuottavuutta. Ja tätä komissio tekee kehitellessään sosiaalista pilaria. Se on oikea lähtökohta. Meidän täytyy vahvistaa tätä pilaria ja varmistaa, että tässä pilarissa meillä on konkreettisia toimia, joilla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, jotka voimme sitten esitellä ihmisille, koska jos me emme saa konkreettisia tuloksia ihmisille, niin tämä hyvin negatiivinen musta aalto tulee tukahduttamaan koko Euroopan. Tämä on ongelma poliitikoille, mutta se on ongelma myös sosiaali- tai työmarkkinajärjestöille, kansalaisjärjestöille, kaikille. Ja meidän täytyy yrittää vastata ihmisten todellisiin tarpeisiin. Ja vielä viimeinen asia, koska vaikka me pyrimme parantamaan standardeja ja meillä on hyvä sosiaaliturva, jos me emme onnistu luomaan uusia työpaikkoja, niin kaikki on vain veteen piirretty viiva. Voimme puhua jopa parhaista työ olosuhteista äh, Euroopassa, käytettäisiin Euroopassa silti, jos me emme kykene luomaan työpaikkoja. Meillä on ongelma, jota emme voi ratkaista. Ja ainoa keino luoda työpaikkoja on äh, parantaa taloutta, saada aikaan kestävää talouden kasvua. Ja ne pääkeinot, joilla me voimme nopeuttaa talouden kasvua on investoinnit. Meillä on Junckerin suunnitelma, joka ei meille vielä kuitenkaan riitä, mutta ainakin jotain. Meidän täytyy parantaa investointeja, jotta voimme varmistaa sen, että talous elpyy. Jos katsotaan yksityisiä investointeja viime vuosina se on ollut itse asiassa nolla. Se on romahtanut julkisella sektorilla sekä yksityisellä sektorilla. Jos me emme kykene muuttamaan tätä suuntausta, niin tämä syöksy tätä syöksykierrettä, niin emme saa aikaan kestävää kasvua Euroopassa tulevaisuutta varten. Toisaalta olen pahoillani, että joudun tämän toistamaan, on, ovat palkat. Michel viittasi siihen, että me tarvit, meidän täytyy myös parantaa sisäistä kysyntää, ei vain tuottavuutta. Vienti on kuitenkin vain yksi osa meidän, se on vain pieni osa taloutta. Sisäinen kysyntä on tärkein me olemme itse asiassa vain nyt tuhonneet viime vuosina ihmisten kykyä ostaa tuotteita ja palveluita ja saavuttaa parempaa elin, elintaso sisäisen kysynnän parantamisella. Tämä ei ole ongelma vain kansalaisille, vaan myös yrityksille. Jos sisäinen kysyntä vähenee, niin me kuljemme kohti suurempaa inflaatiota ja lamaa. Eikä sisä, eivätkä sisämarkkinat kykene tekemään silloin mitään. Ja vielä lopuksi, kun mä ajattelemme sitä, mitä taloudessa tarvitaan, kuten Renate sanoi, tätä kuilua tuottavuuden ja palkkojen välissä. Toki siinä pitää olla kuilu, mutta täytyy nähdä kaksi tekijää. Ensimmäinen on se, miten me hyödynnämme tätä kuilua. Jos se menee vain voittoihin, se ei tue taloutta, mutta jos se menee investointeihin ja koulutukseen, niin silloin voidaan luoda työpaikkoja. Mutta se, mitä me olemme nähneet, että tämä ero ö, tuottavuuden ja palkkojen välillä, sitä ei ole käytetty investointeihin, vaan se on mennyt voittoihin ja sitä kautta se ei ole auttanut taloutta. Ja jos tämä ero on liian suuri, niin se epätasa arvo, mikä tästä syntyy, vaikuttaa negatiivisesti talouden suorituksiin, kuten tuottavuuteen ja, ja kilpailukykyyn, eikä se tue julkista kysyntää tarpeeksi hyvällä tavalla. Koska jos ei ole hyvin toimivaa taloudellista järjestelmää, silloin pitää olla sosiaalitukijärjestelmä. Joten meidän täytyy voida hoitaa kaikki nämä elementit hyvin realistisella tavalla. Me emme voi vain sanoa, että kaikki menee paremmin. Okei, ehkä jokin menee paremmin, mutta meillä on vielä ongelmia. Ja ensimmäinen tapa ö, hoitaa ongelmaa on se, että myöntää, että meillä on ongelmia ja löytää siihen ratkaisu. Short uh, intervention. Kiitos. Sitten Roland. Very short, mais je trouve que la question est vraiment importante. Aivan lyhyesti. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja myös syvimmiltään poliittinen kysymys. Eli tämä kuilu, joka syntyisi hyvin huonojen olosuhteiden epävarmuuden välille ja toisaalta taas huipputaitojen välille. Eli tämä on poliittisesti tärkeä kysymys. Tätä on vältettävä. Meillä on välineitä. Meidän on totta kai kiinnitettävä huomiota peruskoulutukseen. Tämä totta kai on kansallisessa toimivaltuuksissa. Sitten täytyy arvostaa myös teknisiä ammatteja. Meillä on sellaisia aloja, joissa kerta kaikkiaan on työvoimapula. Eli tässä on kyllä äh, ongelma. Ja sitten kun ajatellaan tiettyjä ihmisiä, jotka eivät pääse äh, pätevyydessään tietylle tasolle. Eli tarvitaan sosiaalista taloutta. Eli tähän liittyy hu- humaninen näkökulma ja toisaalta myös taloudellinen näkökulma. Komissio mahdollistaa sen, että me pääsemme tässäkin eteenpäin ja haluan tätä korostaa. Olemme toimineet hyvin Euroopan tasolla, kun ajatellaan Erasmusta. Täytyisi voida kehittää eurooppalaista oppisopimuskoulutusta. Ja tässä meillä on komission kannusteet ja tämä on sellainen tie, jota täytyy jatkossa kehittää. Mr. Foden. Ja sitten herra Foden. Very much, chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin vain lyhyesti vastata tuohon näkemysten vaihtoon tästä raportista, tiedoista ja hyvä- ja huonolaatuisista työpaikoista. Emme me halua esittää mitenkään, että Euroopan unionissa puolet työpaikoista ovat jotenkin huonoja työpaikkoja. Kun katsomme näitä asioita, joita Anjas esitti, näitä klustereita. Katsomme, mitkä työpaikat yhdistävät samantyyppisiä asioita. Viisi ryhmää siis, ja me annoimme näille ryhmille nimet. Ja niissä on samantyyppisiä työn oloihin liittyviä tekijöitä. Mutta tähän on suhtauduttava niin, että se on suhteellista. 19 prosenttia. Ja se sanottiin, että ovat huono laatuisia, niin seitsemän ulottuvuuden indikaattorin osalta nämä ovat heikommassa asemassa, mutta kyse ei ole pakkotyöstä tai muusta sellaisesta, vaan ihan osasta laillisia työmarkkinoita tai tuo 13 prosenttia paineen alla – Ei voida sanoa yksinkertaisesti tämän pohjalta, että työpaikka on huono, vaan tekijöitä on varmasti parannettava. Varmasti kun ajatellaan noita huonoa laatua, niin jokaisen indikaattorin osalta nämä ovat vähän heikompia. Työpaikka eli toiminnan tilaa on. Nyt kun minulla on puheenvuoro puheenjohtaja, esittäisin pari muuta huomiota tuohon ajatukseen, onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Pari asiaa. Tässä raportissa pohdimme yhtä tärkeää asiaa, joka liittyy työntekijöiden terveysuhkiin. Tietävätkö työntekijät, tuntevatko nämä uhat? Hyvältä kuva näyttää. Suuri enemmistö on saanut hyvin tietä ja vain kymmenisen prosenttia Euroopassa sanoo, että heillä ei ole riittävää työterveys- ja turvallisuustietoa, mutta suhteettoman monet niistä, jotka altistuvat suuremmalle riskille, eivät omaa riittävää tietoa. Ongelmia esiintyy usein pienemmissä yrityksissä. Silloin on suurempi osuus sellaisia, joilla ei ole riittävää tietoa. Ehkä siksi, että ei ole näe tähän työterveysturvallisuusasioihin kiinnittävää, huomiota kiinnittävää komiteaa tai muuta henkilöä, joka on vastuussa näistä. Pari muuta kommenttia lyhyesti. Tiedän, että haluatte edetä, mutta aikaisemmin keskusteltiin kestävästä työstä, työpaikkojen kestävyydestä väestömuutoksen allakin. Ja tässä raportissa on kyllä joitain tällaisia – asioita, jotka vaikuttavat tähän. Ehkä keskustelemme näistä lisää iltapäivällä. Esimerkiksi vuorotyö, hyvin intensiivinen työ, missä pelätään työpaikan menetystä tai jos sosiaaliset olot eivät ole niin hyvät, niin silloin kyllä on todennäköisempää, että ihminen vastaa, että ei oleta työskentelevänsä kuusikymppiseksi tai sen ylikin. Usein on kyse hyvän paikallista toimista, hyvästä johtajuudesta siitä, että käydään vuoropuhelua alueellisella tasolla, että työntekijä saa äänensä kuuluviin. Usein siis kyse ei ole suurista kustannuksista. Kiitos. Thank you. You had asked a question. You wanted to put a question. Kiitos. Te haluaisitte myös esittää kysymyksen. Painakaa sitä mikrofonin punaista nappia tai nappia. Fine. Thank you very much. Duncan Gally, University of Oxford. Kiitos eh, Oxfordin yliopistosta. Haluaisin eh, palata Pirinskin hyvin mielenkiintoiseen eh, kohtaan, jossa, joka liittyy siihen, miten ihmiset arvioivat työn tekemistä. Ja olin kiinnostunut tästä sivusta 23 tässä raportissa. Noin puolet työntekijöistä tuntuu siltä, että he Eh, saavat osa, että he voivat osallistua työn parantamiseen ja jossain kategorioissa se on alle yksi kolmasosa. Ja minusta tämä on aika merkillistä, koska jo parikymmentä vuotta komission omassa tutkimuksissa, ja tästä on paljon kirjallista muutenkin, on kertonut meille, että meidän pitäisi kehittää opettamisjärjestöjä, eh, organisaatioita ja parantaa työprosesseja. Joten tässä nähtävästi Euroopalla on tällainen äh, ongelma, millä tavalla parantaa ja järjestää, organisoida työntekijöiden osaamista työntekijöiden omaksi eduksi. Mitä mieltä paneeli on, mikä on ollut kaikkein tehokkain politiikka, jota päästään eteenpäin tässä erittäin tärkeässä asiassa? Well, we haven't run out of time yet, so we... Meillä on vielä aikaa. Joten katsotaanpa, saatteko vastauksen. Otetaan Pirinskistä. Thank you for the question, of course. Well, I believe that... Kiitos kysymyksestä. Lyhyt vastaus on se, että käydään järkevää työmarkkinaneuvottelua, työehtoneuvottelua. Jos työvoima kokee, että sitä ei oteta huomioon, jos se kokee, että ääni ei pääse esille, niin varmasti sitten loppujen lopuksi tulee se vaikutelma, että äh, työtä ei ole tehty hyvin, kun ajatellaan komission tason hallinnointia, niin tässä täytyy muistaa, että sosiaalinen vuoropuhelu ja työehtojen vuoropuhelu on saanut tällaisen kohtelun osakseen vuosikausien ajan. Komissio on korostanut kovasti sitä, että sosiaalinen vuoropuhelu täytyy saada käyntiin. Sosiaalisesta pilarista keskustellaan, työtä tehdään, mutta kuitenkin kokisin, että sosiaalisessa vuoropuhelussa on hyvin pitkälti kyse eh, keskustelusta. Tällainen vaikutelma usein syntyy, mutta kyllä keskustelun on oltava asiapitoista, syvällistä ja myös kovaa neuvottelua siellä joudutaan käymään. Maaliskuussa käynnistetty prosessi totta kai on tervetullut. Parlamentti ja työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunta valmistelee päätöslauselmaa aiheesta. Päätöslauselmassa me toteamme, että sosiaalinen pilari, jos halutaan, että se todella toimii, niin sillä on oltava myös normatiivisia valtuuksia. Sillä on oltava institutionaalisia mekanismeja myös resurssit tämän tukena. Eli julkilausumat ovat kyllä hienoja, mutta täytyy olla myös keino toteuttaa kaikki pyrkimykset. Muutoin syntyy pettymyksiä. Herra Servos palaisin vielä niihin tietoihin, jotka liittyvät kasvavaan työllisyystasoon. Tietoja ei kannata kyseenalaistaa, etenkin kun ne on hyvin dokumentoitu. Meillä on edelleenkin kasvu- ja vakaussopimus ja budjettikurisopimukset ja tämä paradigma, jonka pohjalta toimimme, varmasti tiedätte hyvin, minkälaisen osuuden sosiaalirahasto muodostaa unionin budjetissa. Puhumme juuri niistä toimista, joita sosiaalirahastolla rahoitetaan, eli taitotason kehittäminen, sosiaalisen markkinatalouden sosiaalisten ulottuvuuksien kehittäminen – Kyse on dogmaattisuudesta, vaikkakin sitten joustavuuttakin on lisätty esimerkiksi espanja ja Portugalin kokemusten pohjalta. Mutta sanoisin, että tämä on kyllä melkomoinen rajoite ja tiukka mm, niu, niu, niukkuuden politiikkaa, jota täytyy nyt reivata uudelle reitille ja kurssille. Eli täytyy puuttua pitkäaikaistyöttömyyteen ja on päästävä tästä tulotason stagnaatiosta eteenpäin. Aivan varmasti unionilla on nyt haaste edessään. Kyse on eksistentiaalisesta haasteesta. Tämä on tunnustettava. Kaikki nämä perustavanlaatuiset haasteet on huomioitava ja tunnustettava. Tämän me näimme Brexitin yhteydessä ja viime viikolla Trumpin valinnan yhteydessä. Kiitos. Thank you. I'll give the floor. Kiitos. Ja nyt sieltä seuraavaksi puheenvuoro sieltä silmälasipäinen henkilö. Brendan Birchall from the... Kiitos Brendan Birchall Cambridgein yliopistosta. Ensinnäkin haluaisin kiittää Eurofoundin tiimiä, joka analysoi tätä tietoa ja kirjoitti tämän asiakirjan, joka on mielestäni aivan loistava. Ja se on niin erilainen kuin muut asiakirjat. On se, että siinä on selkeät konseptit, puitteet. Tässä ymmärretään työolojen monimuotoisuutta. Se on teoreettisesti kuitenkin selkeä. Ja tässä voidaan viestiä myös niille, jotka eivät ole asiantuntijoita. Näin siis ihmiset voivat ymmärtää oman työelämänsä, kun ajatellaan, mitä, minkälaisia sanamuotoja tässä käytetään. Tässä ei kuitenkaan hukuteta ketään yksityiskohtiin ja siksi tämä on mielestäni valtavan tärkeä työ. Ja tämä on tärkeää myöskin, jotta voidaan edetä, ymmärtää asiasta enemmän. Ja syy siihen, että tämä on niin tärkeää on se, että tämä antaa lisää mahdollisuuksia meille mahdollisesti pohtia sitä, miten voidaan ajaa politiikkaa tämän työn pohjalta, miten tästä saadaan lisävauhtia muutoksiin, kuten ystävällinen neuvonantajamme Suomesta – sanoi. Hän sanoi, että Suomeen halutaan nyt parhaat työolot Euroopassa vuoteen 2020. Tällainen maiden välinen kilpailu saattaisi saada lisävauhtia tästä, vai onko eri teollisuuden alat ne, jotka voisivat tulla esiin, kun politiikkaa muotoillaan? Esimerkiksi osoittain, että ne alat, joille ei löydy työntekijöitä, voisivat ajatella, pitäisikö työoloja parantaa ja sitä kautta saataisiin työntekijöitä. Ja mahdollisesti, ja tämä on mielestäni hyvin innostava mahdollisuus, ehkä työntekijät itse suhtautuvat vakavammin siihen, miten voidaan abstraktisti puhua työoloista, mutta voidaan käyttää myös tämän raportin välineitä ja katsoa, minkälainen työn olojen laatu heillä on nykytyön tekijälle. Ja näin työntekijät voisivat myöskin etsiä parasta työnantajaa. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten paneeli suhtautuu. Tämä on raportti, jota voidaan politiikassa käyttää tavalla, jota ei ole ennen kokeiltu. Kiitos. You wanted to put a question. Te haluatte myös kysymyksen esittää? Olkaa hyvä. Okei, okay, yeah, thank you. Okay, um... Kiitos. Minusta on myös ollut hyvin mielenkiintoista. Tämä raportti oli erittäin mielenkiintoinen. Yritän olla tässä nopea. Yritän äh, nyt äh, ottaa tätä asian ytimen esiin. Herra Vicentini aloitti puheenvuorossa sanoen, että hän näkee, että työn laatu ihan yleisesti ottaen äh, on heikentynyt Euroopan unionissa. En nyt ole lukenut tätä raporttia, mutta se mitä olen nyt kuullut näistä esityksistä esimerkiksi Baron de Rionin kanssa puheesta, niin jos me vertaamme vuotta 2015 vuoteen 2010, niin joko nämä indikaattorit eh, eivät ole muuttuneet tai ne ovat heikentyneet eh, työn tehokkuuden osalta. Ainoa, joka on parempi, on eh, osaaminen, taidot. Tämä on hyvin mielenkiintoista kahdesta syystä. Kun mennään sivulle seitsemän, niin näkee, että tämä liittyy koulutuksen määrään, jota työntekijä on saanut tai pyytänyt. Mutta tästä ei kuitenkaan näe, onko tämä heikentyminen, onko sitä tapahtunut kaiken tyyppisissä töissä. Joten ajatukseni lähtökohta on se, että näyttää siltä, että työolosuhteet ovat heikentyneet paljon. En ole nähnyt mikrodataa, joten en tiedä tuleeko tätä siihen raporttiin, mutta kaksi asiaa. jotta voisi vakavammin arvioida, miten huono työn laatu on tänä päivänä verrattuna vuoteen 2010. Meidän täytyy saada tietää, no ehkäpä tällä raportissa ne on tämä tieto. Se, mitä sanotaan sivulla kahdeksan, liittyen statukseen. Se, mitä haluaisimme tietää, Ihmiset, jotka työllistävät itse itsensä verrat, siis vuonna 2015, tulevat tilanteesta, jossa he olivat viisi vuotta sitten. Eli siis tavallaan, että ensin he olivat palkallisia työntekijöitä ja nyt eivät enää, vaan he ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia. Eli millä tavalla tämä muutos on kehittynyt Euroopassa? Ei finish. If you finish very... Jos te olette nopea, niin saatte jatkaa vielä. Sitten tämä kiva kalvo, joka näytettiin. Jos puhutaan työn laadusta, tässä sanotaan, että yksi kolmasosa työntekijöistä Euroopan unionissa löytyy näistä kahdesta ryhmästä. Me haluaisimme tietää, miten tämä on kehittynyt ajan myötä. Last question before lunch break. Uh, uh... No niin, viimeinen kysymys äh, ennen lounasta. Me kykenemme vielä äh, ottamaan lisää kysymyksiä jälkeenpäin, mutta te olette viimeinen. Denmark. Minä tulen Tanskasta. Sen pitäisi olla ainakin Euroopan onnellisin maa. Olen työskennellyt työturvallisuuden ja terveyden alalla koko elämäni. Minä olen työpaikkalääkäri työturvallisuuslääkäri. Ja Tanskasta tiedän, että työ on aivan erilaista eri aloilla ja erityyppisissä työtehtävissä. Kun työn laadukkuutta arvioidaan, niin on se mahdollisuus, että erot katoavat näissä tutkimuksissa. Jos täytyy työn laatua parantaa, niin täytyy muistaa se, että jos esimerkiksi työntekijä altistuu vaikkapa pölylle tai mille tahansa, niin kyseessä on terveysriski. Jos työntekijä tekee työtä rakennusalalla, siellä edelleenkin täytyy nostaa painavia taakkoja, siellä työskennellään esimerkiksi sateen alla, siivoja vaikkapa ei niinkään nostele raskaita taakkoja, mutta kuitenkin käsittelee tekee raskaita työtehtäviä niin, että päivän päätteeksi on aika lailla väsynyt. Nämä erot eivät äh, näy, jos puhumme laadusta. Elämän laatua ei saa sekoittaa tavallaan altistumisen kemikaaleille tai raskaiden taakkojen nostamiselle, äh, bakteerihaltistukselle vaikkapa kuorma-autossa. Olemme havainneet, että esimerkiksi äh, ajokopissa, kuorma-autossa kuski altistuu monenmoisille bakteereille. Täytyy nähdä, mikä tässä on asian ydin, mikä on keskeinen ongelma ja sitä pitää muuttaa. Muutos tapahtuu sillä, että työmarkkinaosapuolet keskustelevat todella tehokkaasti keskenään, käyvät vuoropuhelua ja tätä kautta pystyvät ratkaisemaan omia ongelmia työpaikkatasolla. Työnantajan täytyy olla ylpeä siitä, että tar- pystytään tarjoamaan laadukkaita työpaikkoja työntekijöille niin, että työntekijät voivat jopa koko elämänsä tehdä saman työnantajan palveluksessa töitä. Ja jos halutaan, että työntekijät ovat pidempään töissä, niin täytyy ottaa huomioon se, että ihmiset ovat erilaisia. Jotkut ovat terveitä, joillakin on kroonisia sairauksia, ja tämäkin on otettava huomioon silloin, kun selvitellään sitä, miten töitä työpaikalla hoidetaan. Eroja on hyvin paljon esimerkiksi terveen ja toisaalta sairaan 60 välillä. Laatua ei voida nähdä ikään kuin latteana kaikkealle ulottuvana käsitteenä. Muutoin ihmiset eivät tunnista itseään ja omaa työtään tästä tutkimuksesta. Kiitos. Meillä on nyt aika loppumassa, koska pian on lounastauko, mutta jos voisimme ehkä pyytää teitä kommentoimaan jotain tiettyä asiaa. Kolme minuuttia jokaiselle ensin, herra Servos, ja sitten kaikille paneelin jäsenille kolme minuuttia. Ja ehkä näin voimme sitten palata joihinkin niistä kysymyksistä, joita on esitetty täällä nyt. Voidaan saada niihin vastaus iltapäivällä. Herra Servos, teillä on kolme minuuttia puheaikaa. Kiitos oikein paljon. Puhun ihan lyhyesti. Yksi ajatus vain. Se liittyy osaamiseen. Herra Roland puhui ammattikoulutuksen roolista ja perusosaamisesta. Näillä aloilla on tehtävä paljon työtä. Haluaisin sanoa, että me olemme aloittamassa hanketta, joka liittyy oppisopimuskoulutettavien liikkuvuuteen. Pyrimme huolehtimaan siitä, että tämä hanke toteutuu pian hyvinkin laajana, joten pyrimme huolehtimaan siitä, että tämä ei ole ainoastaan pilottihanke, vaan saadaan siitä suurempikin hanke. Mutta kun kuuntelin erittäin hyviä Cambridgein ja Oxfordin yliopistojen edustajien puheenvuoroja. Jos katsotaan kymmenen parhaan yliopiston listaa, niin siellä on vain kaksi eurooppalaista, Oxford ja Cambridge. Näin on tähän mennessä ollut. Mutta tulevaisuudessa on niin, että näitä ei pidetä enää eurooppalaisina yliopistoina. Kaikki muut Euroopan yliopistot on saatava teostamaan nyt toimintaansa, koska jos haluamme parhaat IT-insinöörit, parhaat, parhaat insinöörit ylipäätään koulutettua Euroopassa, on aivan välttämätöntä, että Euroopan yliopistot ovat parempia opiskelijoita, jotka ovat valmiita tekemään työtä työmarkkinoilla vastaamaan siellä tarpeisiin. Tässä vastaukseni taisi käyttää minuutin. Kiitos. Aivan loistavaa. Herra Vicentini. Only two comments. The first one is that... Vain kaksi kommenttia. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että täytyy tässä mennä yksityiskohtiin. Jos puhutaan keskiarvoista, niin koska keskiarvot ovat hämmentäviä, ne eivät edusta todellisuutta. Tätä tutkimusta, raporttia voimme käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi niin, että yritämme nimenomaan mennä yksityiskohtiin, pikkuasioihin. Yritämme ymmärtää erot eri työpaikkojen, työntekijöiden, alojen ja olosuhteiden välillä. Kyse on nimenomaan realiteeteista, siitä mitä tapahtuu käytännön tasolla. Tätä me tarvitsemme. Jos meillä on mahdollisuus olla yhteydessä Eurofoundiin ja ymmärtää, mitä näiden eh, lukujen takana piilee, ymmärtää yksityiskohtia, niin siitä olisi hyötyä myös työmarkkinaosapuolille ja muille sidosryhmille jotka voivat sitten tätä raporttia käyttää hyödyksi. Toinen kommentti liittyy siihen, että olen vakuuttunut siitä, että työmarkkinaosapuolet ovat parhaassa asemassa toimijoina puuttuakseen näihin kysymyksiin asianmukaisesti ja yhdessä. Me aina korostamme sitä, että on vahvistettava sosiaalista vuoropuhelua, työmerkkaan osapuolten välistä vuoropuhelua, työehtoneuvotteluja Euroopan äh, tasolla, kansallisella tasolla, alakohtaisesti äh, ja myös työpaikkatasolla. Eli kaikella tällä voi olla keskeinen rooli, kun yritämme puuttua tähän ongelmaan yksityiskohtaisesti ja myös räätälöidysti. Ongelmanahan on juuri se, että täytyy huomioida aina konteksti, missä toimitaan. Työmarkkinaosapuolet ovat nimenomaan asiantuntijoita näissä konteksteissa, jos halutaan toimiva järjestelmä työmarkkinaosapuolten välillä. Thank you. Uh, I give the floor. Kiitos. Ja sitten Rova Huonon Raus. Kiitos. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä Luka sanoi. Me tarvitsemme konkreettista lähestymistapaa ja David Foden ihan oikeutetusti sanoi, että monet näistä asioista, joita tässä tutkimuksessa on identifioitu, ovat asioita, joita täytyy katsoa paikallisella tasolla eriytetyllä tavalla. Haluaisin myös sanoa, että työmarkkina kumppanuudessa meillä on haaste, koska on yhä vaikeampaa mobilisoida meidän joukkojamme. Ja tämä on myös järjestöllinen ongelma. Kaikki puhuvat työn tekijästä, mutta entäs työnantajasta? Meillähän on myös tavallaan velvollisuus näitä nuoriakin kohtaan, jotka tulevat suurin odotuksin työnte- työmarkkinoille. Joten meidän täytyy tehdä töitä, jotta me tavallaan tuomme takaisin nämä kollektiiviset työmarkkinatoimet lokaalis- paikallisesti konkreettisella tasolla. Ja vielä viimeinen sananen. Tämän täytyy huomioida myös Euroopan tasolla tämä eriyttäminen. Mikäli sosiaalinen pilari haluaa tuottaa tällaista kieltä, jota, jota, josta tulee liikaa odotuksia, jota ei voida täyttää. Se olisi katastrofi. Meidän täytyy todellakin keskittyä sellaisen mitä me voimme toteuttaa, joka vastaa todellisuutta, eikä luoda tyhjiä sanoja, sanahelinää, joka kuulostaa kivalta, mutta sitten jälkeenpäin joutuu kysymään, mitä tämä tarkoittaa minulle todellisuudessa. Joten sosiaalisen pilarin täytyy äh, kehittyä käytännöllisesti niin, että se auttaa ihmisiä paikallisella tasolla heidän ongelmissaan. Sitten edustaja Rolen. Äh, Johtopäätöksenä ja tavallaan kommenttina myös aiemmin puheenvuoroihin kun on kilpailua siitä, mikä on paras maa työn laadun kannalta, niin hieno kilpailu. Lähdetään tälle tielle, vaihdetaan kokemuksia, otetaan ne käyttöön. Tämähän on yritystason kysymys, mutta myös poliitikkojen ja koko yhteiskunnan kysymys. Me puhumme yhteiskunnasta, jossa jatkuvasti kehitys kulkee ylhäältä alaspäin, taso laskee, mutta kyllä täytyy muistaa myös horisontaalinen liike. Yritysten ja työntekijöiden on voitava osallistua, eli osallistuminen on järjestettävä. Kyse on johdosta, hallinnoinnista ja myös äh, taloudellisesta ja sosiaalista demokratiasta, eli miten me toimimme nykymaailmassa tänä päivänä. Mitä lähempänä olemme realiteetteja, niin sen paremmin voimme toimia pragmaattisesti, voimme vastata todellisiin ongelmiin oikeilla ratkaisuilla, ja yrityksen on oltava keskeisenä paikkana tässä. Sitten meillä on erilaiset edustustasot, joilla on osaamista. Politiikan roolina minusta on se, että me luomme puitteet, puitteet, jotka kannustavat tämän tyyppiseen täytäntöönpanoon. Aivan erityisesti täytyy katsoa tietyn tyyppisiä yrityksiä jotka ovat hieman erillään, nimenomaan PK-yritykset. Kyse on erilaisesta toimintatavasta, eli Tavoitteet eivät ole vähäisempiä, mutta tavoitteet on oltava johdonmukaisia näiden yritysten realiteettien kanssa. No sitten sosiaalinen vuoropuhelu. Ennen kaikkea työmarkkinaosapuolten on kannettava vastuunsa ja toteutettava tämä. Politiikallakin on oma roolinsa ja katson tässä komission suuntaan. Me kaikki eh, eri maissa toteutamme erilaista kulttuuria Belgiassa. Eh, meillä hallitukset tiettyinä aikoina ovat käyttäneet omaa metodiansa, eli tällaista paavillista metodia. Eli, eli eh, AY-vastuuhenkilöt suljettiin saliin, ovet kiinni ja sanottiin, että kuunnelkaapas, tämä aihe on nyt käsiteltävänä, sopimus saadaan aikaiseksi. Jos sopimusta ei tule, niin sitten eh, syntyy sellainen pomopäätös, jota kukaan ei halua. Tämä toimi hyvin Belgiassa. Voipa olla, että tällaista metodia, Val metodia käytettiin silloin joskus Jacques Deleurinkin aikoina. Prinski. Kiitos. Ja sitten vielä herra Prinski. Niin, kiitos. Yksi kysymyksistä kuului, miten raportista saadaan aikaiseksi politiikkaa ja käytännön toimia. Minä uskon, että yksi hyvin tärkeä käyttömuoto voisi olla se, että kiinnitetään kovasti huomiota juuri näihin eroavaisuuksiin, jotka löytyvät keskiarvojen takaa alueellisesti ja alakohtaisesti. Koska ihan selvää on, että tilanne vaihtelee kovasti ja siksi tarvitaan erilaista politiikkaa. Mutta haluaisin palata herra Selvasin kommenttiin, joka liittyi espanjalaissairaanhoitajiin, jotka lähtevät töihin Ranskaan. Voidaan kehittää paljon osaamista, kuten Bulgariassa esimerkkinä, ja sitten hyvin koulutetut ihmiset lähtevät. Ja lähtevät sinne, missä palkka- ja työolot ovat houkuttelevammat. Kun nähdään eroavaisuudet, pitää palata vielä tuohon kohesiokysymykseen. Taloudellinen alueellinen sosiaalinen koheesio. Sama tarvitaan uutta teollisuuspolitiikkaa. Jos ajatellaan kokemustamme Caterpillar-yrityksen kanssa, niin tätä meiltä puuttuu Euroopasta. Jos katsotaan sopimuksia, katsotaan sopimuksen artiklaa kolme, jossa juuri puhutaan siitä, että kohesio on tärkeää se, että eri tasot saadaan yhdistettyä. Tässä kumppanuus, työmarkkinaosapuolten kumppanuus myös, on hyvin tärkeää. Kuten Renate Hornung Raus esitti, voidaan pohtia, ovatko ihmiset kiinnostuneita liittymään ammattiliittoihin. No luodaanko nyt sellaiset olot, että työntekijöiden kannattaa mieluummin liittyä mukaan, koska monia tapauksia olemme nähneet kautta vuosien ikään kuin sellaista, että järjestäytyminen työmarkkinoilla ei ole enää niin suosittua, kun halutaan ajaa tällaista y- yhden suhdetta suoraan työntekijän. Tämä on kielteistä kehitystä. Kiitos. Ja sitten äh, herra Foden. Kiitos. Ensinnäkin äh, tämä raportti on saatavissa meidän äh, nettisivustollamme, joten kertokaa tästä kollegoillenekin. Mutta se, miten käyttää vaikutusvaltaa ja mitä nyt tapahtuu, se mitä me kuulimme Suomen kokemuksista, niin tällaisia yhteisiä oppimis- yhteistä oppimista ja tiettyä evankelismin saarnaamista myös <laughs> eri foorumeilla, ammattiyhdistysliitoissa, työmarkkinavuoropuhelussa ja meillä on ollut tällainen eurooppalainen verkko, joka on nyt tulemassa tiensä päähän, mutta tällaisia asioita voidaan käyttää hyödyksi. Meidän puoleltamme me olisimme kiitollisia Business Europein ja EAYn kanssa yhteistyöstä. Me tulemme mielellämme luoksenne ja puhumme tästä ja esittelemme sen teille. Ja vielä lopuksi, kun täällä esitettiin kysymyksiä, much. Um, uh, I'm sure that there will be possibilities uh, to get answers on questions. Olen varma, että meillä on mahdollisuus uh, saada vastauksia tuossa lounaan aikana ja koko päivän aikana kysymyksiin, joita on esitetty tai ei vielä ehditty esittää. Nyt pyytäisin uh, kaikki osallistujat lounaalle tänne salin ulkopuolelle. Lounas alkaa nyt. Ja sitten jatkamme jälleen kello 14.30 tässä samaisessa huoneessa. Ja tämä tulee olemaan todella mielenkiintoista, koska kysymys on työn yhdistämisestä eh, vapaa-aikaan. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja sitten kolmas, jossa puhutaan sitten globaalisesta agendasta työelämän rakentamiseksi. Joten ähm, uutta tietoa, vastauksia, kysymyksiä. Joten ähm, lounas on tuolla salin ulkopuolella ja kiitokset äh, mielenkiinnosta ja yhteistyöstä.